Okay, colleagues, let's, let's start, although... Um... No niin, kollegat, aloitetaan. Vaikka meitä nyt ei ole kovin paljon paikalla. Tämähän menee nettiin. Meillä on kaksi osiota liittyen tutkimuksiin Ensinnäkin keskitytään informaatioteknologia turvallisuuteen EUn toimielimissä ja toisessa osiossa puhutaan sitten parlamentin valvonnasta liittyen tiedustelupalveluihin kansallisella tasolla joukko tarkkailun aikakautena. Tätä asiaa on käsitelty enemmän aikaisemminkin, ja jos teille sopii, niin varmaan voimme hyväksyä esityslistan tällaisenaan ja että käynnistämme kokouksen välittömästi. Meillä on paikalla tänään neljä asiantuntijaa. Täällä on Ronald Prince, joka on Fox Itin johtaja ja yksi perustajista. Siellä ratkaistaan tapauksia, jotka liittyvät näihin kysymyksiin Euroopassa, mukaan lukien Belgakomin tapaus, josta on aikaisemminkin keskusteltu, ja liittyen muihinkin tärkeisiin tapauksiin – Eli nämä ovat hyvin tärkeitä asiantuntijoita. Sitten Freddy Dezöre, joka on toimijoiden välisen tietokoneyksikön johtaja. Se on vastuussa kaikkien toimielinten tietoturvallisuudesta, eli parlamentti mukaan lukien, kaikki virastot mukaan lukien. Ja siellä torjutaan hyökkäyksiä, jotka liittyvät tietotekniikkaturvallisuuteen. Sitten Giancarlo Bilella, joka on Euroopan parlamentin pääosaston johtaja, joka vastaa informaatio- ja viestintäteknologia palveluista. Ja sitten viimeisenä Luca Zampaglione, joka on EU-lisan eli tietotekniikkaviraston turvallisuus vastaava. Siellä hallinnoidaan viisi siis Eurodac-järjestelmiä Nehän sisältävät paljon arkaluontoista tietoa, joita on suojattava. Ja pyytäisin, että jokainen panelisti pitää pienen alustuksen, korkeintaan 10 minuuttia, ja sen jälkeen avaamme sitten keskustelun kaikille, ja voimme palata sitten aiheisiin, joista ehkä haluatte vielä puhua. Eli Prince, olkaa hyvä. Thanks for inviting me. No sehän sopii, kiitos, että kutsuitte minut tänne paikan päälle. Ja me todellakin teimme tämän Belgacom-tutkimuksen, mutta en aio sen kummemmin yksityiskohtaisesti sitä käsitellä. Ja minun asiakkaani velvollisuus ja on sitten ilmoittaa sitä, mitä hän haluaa. Minulla on jotain yleisluontoisia kommentteja teille. Olemme muutamankin otteeseen olleet mukana tällaisia vakoilutapauksia tutkimassa. Se, mitä näemme tässä on, että jos asia purretaan siihen, mitä asiakkaat voivat tehdä, niin äh, haluan tästä keskustella teidän kanssanne. Ja sitten tämä vastinen vaihe me olemme sellainen organisaatio, että mihin otetaan yhteyttä silloin, kun jotain epämääräistä on käynnissä. Ja kun halutaan ymmärtää, mitä se on, niin silloin me laitamme tällaisia tutkintalaitteistoja asennamme ja pyrimme saamaan selville, mitä tapahtuu. Ja silloin kallis tutkimus alkaa. Siihen kuluu paljon resursseja, kun pyritään löytämään, mitä tietyssä verkostossa tapahtuu. Yleensä nähdään, että Asiakkaalla on toiset tavoitteet kuin asiakkaan asiakkaalla tai hallituksella, joka hyödyntää asiakkaamme fasiliteetteja. Hyvin usein asiakkaamme vain haluaa puhtaan verkoston, mutta hyvin usein syntyy monia kysymyksiä, joihin ei saada vastauksia. Koska hyvin usein tämä tutkimuksemme päättyy lisäkysymyksiin. Kuka teki näin? Mitä tietoa nämä rikkomuksen tekijät saivat? Ja tietysti, jos asiaa katsotaan laajemmalta pohjalta, niin tietysti on harmi, että me aina voi vastata näihin kysymyksiin. Sitten on paljon organisaatioita, jotka pyrkivät saamaan selville, mitä verkostossa tapahtuu. Kuten tiedätte, tietokoneita voi hakkeroida ja on yksi tapa saada se selville. Se, mitä nähdään, on, että on hyvin paljon erilaisia järjestöjä, joita lehdistössäkin on viime aikoina mainittu, joissa on jonkinnäköisiä haittaohjelmistoja, tekevät itse tutkimuksensa sanovat, että ei no, ei täällä mitään ollut, ei täällä mitään nähtävää Se on vähän outoa, koska yhtäältä meillä on sellaisia järjestöjä ja tiedustelupalveluita, jotka kuluttavat satoja miljoonia haittaohjelmistojen rakentamiseen, joiden, jotka keskittyvät nimenomaan siitä, että niitä ei mitenkään havaittaisi. Ja toisaalta sitten on näitä, jotka sanovat, että ei tässä mitään tapahdu. Tämä koskee myös sellaisia järjestöjä, jotka eivät tunne mitäänkään tätä erityistapausta. Niillä ei ole mitään teknisiä indikaattoreita, kompromissiindikaattoreita. Ja siitä huolimatta he esittävät lehdistötiedotteita, joissa ovat varmoja siitä, ettei mitään haitallista ole käynnissä. Kyllä noiden ihmisten pitäisi tuoda töihin minun yritykseni. No sitten ennaltaehkäisyvaihe. Siinäkin mielenkiintoinen havainto. Meillä on paljon asiakkaita, jotka pyrkivät rakentamaan erittäin turvallisen verkoston ja meillä on erityiset laitteistot sitä varten. Ja varsinkin tällaisissa tärkeissä infrastruktuuriympäristöissä, kuten vaikka sähköverkostoissa, niin kykenemme muun muassa myymään toimintojamme kaikkialle maailmaan, mutta emme Eurooppaan, koska vaikuttaa siltä, että Euroopassa ollaan vähän naiveja ajatella, että eivät nämä asiat meitä kosketa. Lisäksi on nähtävissä, että eurooppalaiset järjestöt, ne jotka ovat todella valmiita investoimaan turvallisuuteensa, myös kiinnittävät huomiota siihen, että oikeat ihmiset palkataan palkkalistoille ja ostetaan oikeat välineet. Yksi syy näihin saattaisi olla, että eurooppalainen tarjontajärjestelmä järjestelmä ei auta, koska sen avulla päästään halvimpaan ratkaisuun, mutta ei suinkaan välttämättä aina parhaimpaan ratkaisuun. Myös turvallisuuspuolelta, kun luodaan tällaisia end-to-end -end, salausjärjestelmiä, niin siellä on järjestelmiä, joiden avulla pyritään suojaamaan omia hallituksia ja valtionsalaisuuksia. Meillä on Euroopassa luettelo tällaisia hyväksyttyjä tuotteita, joita voidaan EU-alueella käyttää EUn huippuluottamuksellisissa kysymyksissä. Enkä usko, että yrityksille on helppo ostaa näitä tuotteita. Kallista on ja te parlamentissa ette varmaan käyttäisi tällaisia puhelimiakaan, vaikka ne ovat erittäin turvallisia. Eli samalla syntyy kysymys siitä, kuinka paljon välitämme ja kuinka paljon olemme valmiita sijoittamaan, jos halutaan välttää äh, tuota salakuuntelua. Next. Mr. Kiitoksia sitten Desöri. Korkeata 10 minuuttia, olkaa hyvä. Chairman for inviting me here. I would like to just give a few words of... Lyhyt alustus siitä, mikä, mitä teemme, mikä mandaattimme on hahmotella vastuita, tehtäviä. Meillä on, tämä on siis elinten välinen, toimielinten välinen task force ja sen tarkoituksena on auttaa suojautumaan paremmin eh, verkkouhkia vastaan. 15 ihmistä, pieni tiimi asiantuntijoita, todellisia asiantuntijoita. Kaksi vuotta sitten meidät perustettiin. komission pääosaston alla toimitaan ja meillä on myös ohjausryhmä. Kaikki asiakkaamme, niihin kuuluu myöskin parlamenttikomission neuvosto todellakin, e, keskuspankki, Eurojust, tuomioistuin, Europol ja EU-lisävirasto, joka on paikalla tänään. Kaikki nämä organisaatiot toimivat ja ovat vastuussa omista verkoistaan niiden suojaamiseen, asioiden suojaamiseen varmistamaan – että kaikki toimii saamattomasti ja oikein. Se, mitä me teemme, tarjoamme lisätukea, lisäapua, jotta saadaan selvitettyä asiat nopeammin, tehdä tulla nopeammin. Se tehdään sitten kansainvälisellä ja sitten myös toiminnan välisellä tasolla ja jäsenvaltiosta löydetään parhaat kumppanit, tehdään niiden kanssa yhteensyötä ja sitten on tällaista ristikorrelaatiota elinten välillä ja tästä saamme lisää arvoa sille, mitä toimijat tekevät itse jo tällä hetkellä, joten hyvin läheistä työtä tehtään sisäisten toimielinten asiantuntijoiden kanssa, jotta saadaan tuloksia aikaan. EUn elimet ja virastot ovat kovin korkearvoisia kohteita, jos ajatellaan verkkouhkia. Voidaan yrittää löyt- saada varastettua poliittista tietoa, taloudellista tietoa, tai voidaan ilmaista poliittista tyytymättömyyttä, mutta siitä ei puhuta tänään niin paljon. Mutta säännöllisesti olemme uhkien kohteena. Mitä sille tehdään? Meillä on kolmenlaisia palveluita. Ennaltaehkäisevä valvelun ensimmäinen. Autetaan toimielimiä välttämään tulevaisuuden ongelmia. Autetaan määrittelemään, mitkä ohjelmistot täytyy suojata, täytyy oppia läksyt myöskin tapahtuneista jotta voidaan saada aikaan parempia suojamekanismeja. Sitten esille saamisen yhteydessä saadaan tietoa eri lähteistä. Voivat olla toimielimet itse, kun tulee hyökkäys, ristikorrelointi sitten muiden toimielinten kanssa. Saadaan tietoa kansallisilta lähteistä eri jäsenvaltioista ja meillä on hyvää yhteistyötä niiden kanssa ja saadaan tietoja myöskin IT-turvallisuusalalta. Ja tämän tiedon myötä saamme tietoa potentiaalisista uhkista verkostoille ja järjestelmille. Nämä hälytykset, tilastot niistä, 650 hälytystä jo tapahtuneista asioista, eh, eli että on varastettu tietoja, kyberhyökkäys, haavoittuvat järjestelmät ja niin edelleen. Tämä tieto auttaa toimielimiä reagoimaan, kun tulee ongelmia esille organisaatiossa. He raportoivat sitten tietoja meille ja niiden tietojen kautta voimme sitten auttaa heitä reagoimaan cyberuhkiin. Sitten kun on vakava tapaus, vakava uhka, saastunut järjestelmä, he voivat sitten kutsua meidät apuun. Sitten asetamme saataville asiantuntija-apua, keräämme tietoa yhteen äh, vanhemmista toimielimestä ja pyritään sitten hoitamaan ongelma verkostoidumemmatten jäsenvaltioiden vastaavien elinten ja yhtiöiden kanssa. Yksi niistä on täällä puhujakorokkeellakin. Kymmenen sellaista tapausta oli viime vuonna, jossa tällaista reagointikoordinointia jouduttiin tekemään ongelmien osalta. Yhteenvetona haluan kertoa, että CERT EU on vielä aika nuori organisaatio, mutta se on jo osoittanut lisäarvonsa toimielimille. Lisäarvo tulee siitä, että konsolidoidaan, korreloidaan, yhdistetään tietoja, joita saadaan toimielimiltä jo, ja sitten parhailta kumppaneita, joita voidaan löytää alalla. Ja mikä on tärkeää, panna merkille, 15 ihmistä henkilökuntamäärä tulee kasvamaan tulevaisuudessa, osoittaa toimintatelmien sitoumuksen kasvattaa suojan pohjaa tällaisia verkkouhkia vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Merci beaucoup, madame la présidente. Je Kiitoksia. Kiitoksia. Puhun nyt sitten Ranskan ja pyydän anteeksi italian ja ranskan tulkeilta. Kiitoksia tästä kutsusta ja erityisesti siitä, että olen nyt kolmas puhuja näiden kahden edeltäjän jälkeen. Parlamentin ITEC-pääosasto toimii tällä alalla ja monilla muillakin aloilla, mutta erityisesti tällä alalla tehden yhteistyötä toimielinten välillä. Se on perustavanlaatuinen elementti meille. Huhtikuusta lähtien parlamentti johtaa toimielinten välistä informaatioteknologiaa lautakuntaa ja parlamentti on myöskin käynnistänyt hankkeen, joka liittyy yhteisiin toimiin, jotka vievät yhteistyötä pidemmälle ja sehän on perustavanlaatuista näissä kysymyksissä. Parlamentti on ehdottanut, että pyrittäisiin löytämään ratkaisuja jotka ovat yhteisiä, eli että rakennettaisiin tiettyjä rakenteita, yhteisiä rakenteita, jotta paremmin voidaan suojata toimielimiä Euroopassa. Nämä ehdotukset DGITekissä on tehty toimijoiden väliseen komiteaan kahden päätöslauselman pohjalta, jotka Euroopan parlamentti hyväksyi viime heinäkuussa. Viime heinäkuussa parlamentti hyväksyi kaksi päätöslauselmaa liittyen tietotekniikka- ja kyberturvallisuuteen ja ehdotti vahvempaa yhteistyötä toimielinten välille ja myöskin päätöslauselmissa on mukana ajatus, että luotaisiin yhteiset pilvipalvelut ja ITEC-pääosasto on täysin samaa mieltä parlamentin kannalta näistä suunnitelmista. Ja muodollisesti nämä ehdotukset on laadittu sitten kyseisessä komiteassa. Eli haluaisin lisätä, että itse olen tämän toimielinten välisen komitean puheenjohtaja tietotekniikkakysymyksissä ja odotan kärsimättömänä tuloksia tämän tutkimuksen löydöksistä. Uskon, että kaikki asiat, jotka olivat mukana päätösasemissa ja mietinnössä, ovat hyödyllisiä kyseisen komitean työssä. Sitten konkreettisista turvallisuussuunnitelmista Euroopan parlamentissa. No se, mitä nyt voin sanoa, ja mitä kollegani jo totesikin, kukaan ei pysty takaamaan tietoturvallisuutta sataprosenttisesti, se on selvää, mutta parlamentissa turvallisuustaso on kyllä sellainen, että se vastaa kansainvälisiä standardeja. Eli se, mitä me teemme, ne ovat toimia, jotka vastaavat kyseisiä kansainvälisiä standardeja. Ja myöskin täytyy sanoa, ilman että nyt haluaisin liioitella, mutta olen kuitenkin hiukan ylpeä siitä, että me olemme onnistuneet torjumaan tiettyjä hyökkäyksiä viime vuosina. Ja tämän lisäksi voimme olla tyytyväisiä näiden standardien osalta, mutta tämän enempää ei kyllä voisi sanoa. Ja tästä syystä Euroopan parlamentti tekee hyvin paljon työtä CERTin kanssa. No, tämä on tietysti jatkuva haaste, ja me olemme mukana seminaareissa, joissa päivitetään tietoja tällä alalla. Ja ITEC-pääosasto haluaa ymmärtää, millaisia ongelmia on turvallisuuskysymyksissä ja minkä tyyppisiä hyökkäyksiä saattaa esiintyä. Tai jos meitä vastaan hyökätään, niin että pystymme reagoimaan, vaikkakin joskus nämä toimet ovat hiukan hankalia johtuen Ugrasista, tietosuojasäädöksistä johtuen. Eli voimme toimia hyvin vapaasti. Viimeisen kahden vuoden aikana ITEC-pääosasto on ehdottanut kahta asiaa Euroopan parlamentille. Ja tällä hetkellä olemme toimimassa ja yhtäältä ollaan päivittämässä sääntöjä tällä alalla, mutta myöskin ollaan hyväksymässä uusia sääntöjä ja täyttämässä porsanreikiä, koska jotta voisimme toimia oikealla tavalla ja lainmukaisesti tietoturvallisuuden alalla, niin meidän täytyy katsoa, minkä oikeusperustan nojalla voidaan toimia tehokkaasti. Ja sitten, kuten Euroopan parlamentin jäsenet hyvin tietävät, meidän täytyy myöskin integroida informaatioteknologiaa turvallisuutta. ottaen huomioon kaikki turvallisuuskysymykset. Eli tietoturvallisuus ei voi olla erillään yleisestä turvallisuudesta. Ja tämäkin nyt hitaasti on toteutumassa. No sitten muuten ITEC-pääosasto on toteuttamassa tiettyjä toimia ja hankkeita itsenäisesti, mutta kuten kaikissa suurissa hallinnollisissa rakenteissa, me emme luo näitä infrastruktuureja, vaan kaikki tämä toteutuu erikoistuneiden yritysten kanssa yhteistyössä sääntöjä noudattaen tietysti. No niin, tässä siis nämä suuret linjat toimista, joihin ITEC-pääosasto on ryhtynyt. Ja totta kai olen valmis vastaamaan sitten yksityiskohtaisiin kysymyksiin, mikäli se on tarpeen. Ja lopuksi vielä yksi asia, ITEC-pääosasto haluaisi vahvistaa mahdollisimman paljon toimielinten välistä yhteistyötä. Kiitos. Yes, thank you, Mr. Villela. I... Kiitoksia, Villela. Te olette suojanneet omat muistinpanonne, koska ne oli kirjoitettu paperille. Se oli hienoa. Eli sitten viimeinen puhuja Sampaljone, EU-lisan edustaja komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you. I have a... Kiitoksia. Minulla on PowerPoint-esitys. So I'm not in charge of the... Ah, there it no, uh, is. There it is. So, uh, thank you. Uh, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. olen uudesta eurooppalaisesta IT-virastosta ja vastaan tietosuojakysymyksistä. Haluaisin käyttää tilaisuutta kiittääkseni teitä siitä, että olette kutsuneet edustajamme tänne, jotta voimme käsitellä tietotekniikkaturvallisuutta EU-toimielimissä. Aion tässä nopeasti käydä läpi sitä, mitä teemme, ja sitten katsomme näitä kolmea tietotekniikkajärjestelmää, jossa toimimme. Sen jälkeen mainitsemme, mainitsen tämän turvallisuusmallin, turvamallin. Ja tämän jälkeen pyrin tekemään loppusuosituksia sen suhteen, millä tavalla meidän mielestämme EU-toimielimet voisivat parantaa tämänhetkistä turvallisuustasoaan tietotekniikkakysymyksissä. EU-Liisa on 1077 kautta 2011 EU-asetuksen eh, e luoma. Ja se hallinnoi laajan mittakaavan IT-kysymyksiä oikeudenvapauden turvallisuuden alueella. Schengenin tietojärjestelmä 2, viisumitietojärjestelmä ja Eurodac-järjestelmät kuuluvat sen piiriin. Me vastaamme operationaalisesta hallinnoinnista ja keskusjärjestelmien turvallisuudesta, kuten myöskin olemme vastuussa tuosta viestintäverkostosta, joka on itse asiassa tuollainen ö, rautalangan pala, joka yhdistää nämä kaksi järjestelmää toisiinsa. Vähän tietoa sitten näistä järjestelmistä. Siis kaksi on 30 Schengenin alueen maan järjestelmä sisältää myös e- Eurojustin ja myös Europolin kohta. Lisäksi se on yhdistetty useisiin lainvalvontavirastoihin. Viisumitietojärjestelmä kattaa 29 valtiota. Lähinnä se on liitetty ulkoministeriön verkostoon ja sen verkosto myöskin ulottuu useisiin tärkeisiin alueisiin, kuten Afrikkaan ja Lähi-Itään kohta tuonne Etelä-Amerikkaan ja Venäjällekin. Eurodac taas kattaa 32 EU-maata ja pääasiassa se liittyy maahanmuuttopalveluihin. Kuten näette, tässä on kyseessä kolmen laajan mittakaavan tietotekniikkajärjestelmät, jotka liittyvät tähän osaan maailmaa. Ja lopuksi sitten tämä viestintäverkosto, se ei ole mikään järjestelmä, vaan yhteinen turvallinen kuljetusvektori, tällainen pieni mahdollinen, pieni yhteinen tekijä. Se turvallisella tavalla yhdistää nämä kolme verkostoa toisiinsa. Turvallisuusmalli pohjautuu yksinkertaiseen hierarkiaan. Meillä on EU-asetuksia, eli oikeusperusta. Se on ihan mustaa valkoisella. Sekä virastoa koskeva asetus ja jokaista IT-järjestelmää koskevat vaatimukset löytyvät tästä jota niiden, niiden täytyy siis noudattaa. Eli oikeusperusta on se pohja, jonka avulla täytäntöön panemme turvallisuutta virastossamme. Tavoitteena on se, että oikeusperustan pohjalta rakennamme turvallisuussuunnitelmia ja niihin liittyviä toimintamalleja ja prosesseja. EU-lisää kehittää myös riskihallinnointipuitteistoa, koska alhaalta päin tulevat vaatimukset eivät voi olla niitä ainoita, joita hoidetaan. Kuten totesin, me myös täytäntöönpanemme tietotekniikkaa liittyviä turvallisuusstandardeja, jotta saisimme hyvät suuntaviivat sen suhteen, millä tavalla tulee toimia. Turvallisuusmalli tekniseltä puolelta katsottuna sisältää joitakin perusperiaatteita, jotka toimivat. Nämä kolme keskusjärjestelmää teknisesti katsoen eivät ole yhdistettyjä internettiin, vaan vain luvan saaneisiin toimielinten verkostoihin kansallisten käyttöliittymien, valvottujen käyttöliittymien kautta. Virasto vastaa fyysisestä yhteenliittämisestä. Joten me vastaamme siis turvallisuudesta virastossa lähtien tuosta keskusjärjestelmässä sisältäen kaikki nämä jäsenvaltioiden väliset yhteydet. Ja tuosta pisestä eteenpäin jäsenvaltiot ovat sitten täysin vastuussa niiden kansallisten järjestelmiensä turvallisuudesta. Kuten näette näistä kolmesta alakohdasta, tässä on kysymys siitä, millä tavalla täytäntöönpanna näitä parhaita käytänteitä ja kansainvälisiä standardeja. Ja mukaan lukien ne, joita oikeusperusta vaatii. Ja nyt menen tästä viimeiseen kohtaan, joka sisältää erilaiset turvallisuusmenettelyt joiden avulla voidaan parantaa tietotekniikkajärjestelmän turvallisuustasoa. Neljä pääaluetta tietotekniikan parantamisessa, turvallisuuden parantamisessa voidaan tunnistaa, josta ensimmäinen on sarja erilaisia EU-tason standardeja jotta voidaan katsoa tätä päästä päähän lähestymistapaa. Tämä on toistuva käsite. Eli tarvitsemme teknistä EU-elintä, joka kykenee seuraamaan ja täytäntöön panemaan tämänkaltaisia suosituksia ja kriteereitä, jossa mukana ovat EU-toimielimet tai kansalliset toimivat yksiköt, jotta voidaan taata homogeninen ja hyväksyttävä turvallisuustaso globaalilla päästä päähän lähestymistavalla. Silloin kun tietokannat fyysisesti sijaitsevat jossain, ennen niin se alkaa siitä ja loppuu loppukäyttäjään, joka käyttää tätä tietoa, joka on siis varastoitu näihin keskusjärjestelmiin. Toinen kohta koskee sitä, että kehitellään riskinarviointiprosesseja, joiden avulla voidaan varmistaa kustannustehokas turvallisuuden ja yksityisyyden suoja, mukaan lukien oman budjetin allokointi. Eli kustannustehokkaiden menettelyiden käyttöönohja, jotka todella suojaavat tietoa oikealla tavalla on tärkeää. Tietoa täytyy suojata oikeilla turvallisuusmenettelyillä. Oikeilla ja hyvillä siis. Ja tämä tapahtuu asianmukaisen riskinarviointiprosessin avulla. Tällä tavalla voidaan päästä tähän suunnitelman mukaiseen turvallisuus- ja yksityisyysperiaatteeseen. Ja kun katsotaan sitten näiden IT-järjestelmien elinkaaria, niin sertifiointiprosessi on tärkeä. Aivan kuten tehdään vaikkapa silloin, kun auto viedään katsastukseen. Silloin, kun IT-järjestelmät vanhenevat ja niitä on käytetty paljon, ne ovat vielä yhä haavoittuvampia ja alttiimpia uusille uhkille – varsinkin silloin, kun tuo riskitaso on korkea. Lopuksi. Viimeinen suositus koskee sitä, että pohdittaisiin tuota identiteetin hallinnointia ja informaatio mm, merkinnöintiä. Eli suositus on se, että otetaan käyttöön vahvempia tunnistamismekanismia ja että meillä on käytössä informaation merkintäjärjestelmä niin, että voidaan varmistautua siitä, että tieto on käytettävissä milloin vain, kenen hyvänsä toimessa tai joka tarvitsee sitä saada. Ja se ei ole saatavilla tuntemattomille osapuolille. Näin päätän esitykseni. Kiitoksia kovasti. Kiitokset Sampaljone. Nyt sitten avaamme keskustelun. Yksi yleinen huomio, erityisesti viimeiselle kolmelle puhujalle. I mean, the NSA has no limits, eh? Yeah? NSAlla niin ei ole mitään rajoja. Eli halusin todeta, että me olemme tekemässä tässä tutkimusta liittyen vakoiluepäilyksiin, valvontaan, salakuunteluun. Meillä oli erityinen kokous liittyen Velkakom-tapaukseen, ja se on varmasti vaikuttanut Euroopan parlamenttiin. Jos katsotaan nyt näitä ohjelmia, joita käytetään, ja välineitä, joita käytämme, Microsoft, Apple, näiden kanssa on keskusteltu, ja haluaisin nyt kuulla vastauksissanne hiukan enemmän siitä, miten tapahtuu. Haluaisimme saada vastauksia sen suhteen, kuinka paljon tämä on vaikuttanut meihin. Jos olette havainneet tämän vai ettekö ole havainneet tätä, ja jos ette, niin miksette. Eli tällaisia tietoja me haluaisimme saada. Nyt kun kuuntelin alustuksia, niin siellä puhuttiin paljon ennaltaehkäisystä, ja se on ihan hyvä, mutta selvästikään se ei toiminut, koska ulkopuoliset tahot ovat nyt tätä vahvempia, ja näihin kysymyksiin haluamme vastauksia. Ensin esittelijä Claude Moreis, eli jokainen puhuja saa kaksi minuuttia, ainoastaan kaksi minuuttia kysymyksiä varten, ja kertokaa, kenelle osoitatte kysymyksenne. Ja sitten yksitellen panelistit vastaavat, ja sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Ja jos sitten jää aikaa, niin sitten on vielä toinen kysymys- ja vastauskierros. Ja jatkokysymyksiäkin voidaan tehdä, jos kyse on jostain tärkeästä asiasta. Eli Claude, ole hyvä. My cue from that. I'm happy also. Niin, olen iloinen, että varmasti saa vastauksen, mutta on siis vaikutelmani, että tässä sessiossa on yritetty saada selville, mitä on saattanut tapahtua, että kun on näitä syytöksiä, ei pelkästään viimeaikaisia, että on urkittu ja vakoiltu EUn toimielimiä, vaan ihan mainitakseni tietysti oli viisi vuotta sitten myös syytöksiä ministerineuvoston rakennuksesta ja, ja NATO-rakennuksesta ja myöskin nämä syytökset. Onko teillä tähän mitään mielipidettä? näihin erityisiin syytöksiin liitytty. Ja tämä meidän tutkimuksemme ainakin yrittää saada jonkunlaista yhteyttä ja aikataulua näiden syytösten välille? Onko reagoitu tällaisiin tilanteisiin? Onko turvallisuutta parannettu? Eli missään tyhjössä emme tee tutkimusta. Eli mikä yleensä teidän työsuunnitelmanne on? Liittyen kaikkiin neljään alustajaan kun alamme tätä tutkimusta tekemään, oletteko reagoineet joko nimenomaisesti tai abstraktilla näihin syytöksiin? Mikä on ollut työsuunnitelmana? No toiseksi, herra prinsille mitä velkakomin tapauksesta sanotte, että tietysti siinä on rajansa, mutta arvostan sitä, mutta jos enemmän voisi vähän saada velkakomin tapauksesta saada tietoa. Olimme silloin teidät kutsuneet aiemmin, silloin ette päässyt, mutta voisitteko sanoa, mitä voitte? Tiedän, että mahdollisuutena ovat rajatut. Eurodac-tilanne sitten käsittelitte yksityiskohtaisesti parannuksia joiltakin osin, mutta haluan liittää tämän näihin syytöksiin, joita esitettiin ennen kesää, että tämä järjestelmä hakkeroitiin itse asiassa. Viimeinen osa tätä alustusta, onko se reagointia siihen, mitä ennen kesää tapahtui, vai onko se vain osa yleistä työohjelmaa? Mitä, mihin tässä reagoidaan ja oliko näyttöä hakkeroinnista syystä, syste, syste Eurodakissa? No rajoittanut tähän olisi muitakin kysymyksiä. No rajoittaisin kysymykseni tähän tällä kertaa, koska tiedän, että muillakin kollegoilla on kysymyksiä, mutta yhteinen nimittäjä joissakin kysymyksiä, jotka kuulette täällä, on se, että mitä tapahtui. Reagoitteko yleisellä tasolla siihen? Mr. Prince. Kiitoksia ensin Prince. Uh, yeah, I can. <laughs> Niin, voi puheen vasta tähän lyhyesti. Jos teillä on velkokomitapauksessa suoria kysymyksiä, niin voidaan vastata niihin. Mutta en aio kyllä teitä auttaa tässä. Ai. No Just look at how I'm smiling. Okei, okay, Mr. Zampaglione. Kiitos, Ted Zampaglione. Yes, uh, thank you. Kiitoksia. Schengenin kakkostietojärjestelmään ei ole tunkeuduttu. Ja tämä liittyy nyt edelliseen eli ykkösjärjestelmään, joka ei kuulunut viraston piiriin. Me olemme nyt huhtikuussa, huhtikuusta lähtien olleet vastuussa tässä, tästä järjestelmästä ja me haluamme tietää nyt, mitä tapahtuu tälle tietojärjestelmälle. Ensimmäinen kysymys oli, että no, nämä kaksi järjestelmää ovat täysin erilaisia. Ja mitä voidaan oppia tästä ykkösjärjestelmän välikohtauksesta. Eli me teemme tällaisen päästä päähän tarkastuksen kakkosjärjestelmän osasta kesän aikana komission kanssa. Komissio kutsui meidät kokoukseen ja sitten sovittiin, että perustet, tehtiin turvallisuussuunnitelma tämän välikohtauksen jälkeen ja tarkistettiin, onko tämä kakkosjärjestelmä sitten haavoittuvainen samalla tavalla kuin ykkösjärjestelmässä. Nyt tarkastelemme sitten tuloksia kyselykaavakkeesta ja Vastaus sitten tulee lähiviikkoina. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten seuraava varjoesittelijä Vos. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Prinz, so leid es mir. Kiitos, Herra Prinz. Herra Prinz, haluan kuitenkin esittää lisää kysymyksiä, vaikka pahoittelenkin. Olen lukenut nimittäin, että yksi, jälki johtaa Isoon Britanniaan. Se mitä luen, onko se oikein vai onko se väärä tieto? Voiko tämän ehkä sieltä vahvistaa? En nyt halua enempää painostaa enkä asettaa nolon tilanteeseen, mutta meillä olisi tärkeää tietää, mitä siellä enemmän taustalla on ehkä myös ammattimaisuudesta käsin, mitä olette löytäneet siellä. Onko se jotain sellaista, jota on äh, kurssittu koko jossain autotallissa, vai tarvitaanko siihen syvempää taitoa ja tietoa? Tältä osin olisi tärkeää tietää näitä asioita vielä. No sitten nämä muut kolme alustajaa Kovin kernaasti haluaisin tietysti tietää, että kun tämä kaikki jotenkin selvisi, niin että on äh, tietoja varastettu. Kun ajatellaan tätä teknistä turvallisuutta, niin voidaanko todeta, että kun jonnekin on tunkeuduttu, niin onko sieltä myös tietoja saatu imettyä? Tuleeko nyt sitten enempää uusia investointeja turvallisuustekniikkaan, kun te tulette virastoista, tarvitaanko joku uusi budjettikohta enemmän rahaa? Mitä voitte antaa meidän matkaan saatettavaksi, jotta me parlamenttina tai EUna voimme tehdä itsemme turvallisemmiksi? Ja jota sitten myöhemmin voimme ehkä ottaa myötintöömme mukaan. Mutta minua tietysti kiinnostaisi myös, että miten itse asiassa nämä parannukset voisivat, miltä ne voisivat näyttää ja miten myös sitten jokapäiväisessä toiminnassa, miten se koskee meidän, meitä. You want to reply? Kiitoksia. Sitten Prince de Zure ja Vilellä. Haluatko vastata? No Prince. Okay, well, thank you for the question. Kiitoksia kysymyksestä. Kysytte yhdistyneestä kuningaskunnasta. Ja olemme tietysti saaneet nähdä Deo Spiegelissä olleen esityksen perjantaina, kai se oli. Ja se on itse asiassa aina asia, jonka minä olen nähnyt. Joka mitenkään osoittaa, että jotain on tapahtunut, mutta ei ole mitään mahdollisuutta nähdä, missä nämä tekijät tällä hetkellä ovat. Tarvitsemme lisätutkimusta. Meidän täytyy katsoa sitä lähemmin, mistä nämä rikoiset tulevat. Se voidaan tehdä tietysti internetissä mutta usein siellä ei sallittua, koska silloin täytyy äh, hakkeroida muita tietokoneita. Näin emme tietysti voi menetellä. Toinen kysymyksenne, joka koskee tätä hienostuneisuuden tasoa. Belgacom sanoi, että kovin oltiin hienostuneita. Minusta se on aivan oikea analyysi. Ja itse asiassa minun olisi pitää kyllä tuoda tänne yksi kalvo joka osoittaa, mikä päätös teidän pitää tehdä, kuinka paljon haluatte investoida suhteessa siihen, minkälaisia rikkomuksia tehdään. Jos vastapuoli käyttää miljardeja päästäkseen käsiksi tietoihin, niin täytyy päättää, että mitä sitten paljon rahaa käytetään siihen, että voidaan puolustautua tämän tyyppisiä vastusta vastaan. Siinä on sellainen kalvo, joka osoittaa, että mihin haluaa asettautua. Koska EU on kansainvälinen järjestö, niin minusta on hyvin vaikea suojautua loppujen lopuksi. Kaikkein, ainakaan suojata niitä salaisuuksia, jotka ovat kaikkein halutuimpia. Kiitos, Ted Syre. Kiitoksia. Aluksi sanoisin, että alustuksessa jo totesin, että tilastot, joita meillä on koordinointiin ja muuhun liittyen, niin siellä on myöskin puhuttu asioista, joita on havaittu verkostoissa ja joita on pyritty korjaamaan. Eli tämän nyt halusin aluksi sanoa. En nyt voi puhua yksityiskohtaisesti tietyistä välikohtauksista, en voi paljastaa seikkaperäisesti tietoja jostain tapauksesta, mutta yleisemmin voin kertoa asioista – Eli kun esimerkiksi lehdistössä puhutaan jostain asiasta tai kansalliset viranomaiset ottavat meihin yhteyttä, niin kaikki tiedot, joita me saamme, niin ne tarkistetaan. Ja katsomme, pitääkö se paikkansa vai ei, ja löytyykö verkostoista jotain ongelmaa vai ei. Yksi esimerkki, jos palataan nyt tähän Belgakon tapaukseen. Belgakomin edustajat pari viikkoa sitten, kun heitä kuultiin tässä samassa valiokunnassa, sanoivat, että he olivat toimittaneet näitä kompromissitietoja. Ja käytännössä he ovat sitten toimittaneet näitä tietoja, jotka tekninen yksikkö Fox ITssä tarkasteli. Ja Belgian viranomaiset, eli poliisi ja syyttäjä toimittivat näitä tietoja. No mitä sitten tehdään näillä tiedoilla? Tekniset tiedot otetaan ja ne tarkistetaan asiakkaiden verkostossa, eli siis komission neuvoston ja parlamentin verkostoissa. Eli tarkistus suoritettiin näiden tietojen pohjalta, ja mitään näyttöä ei löytynyt siitä, että olisi ollut mitään vaaroja näissä järjestelmissä. Eli tämä hiukan osoittaa, millä tavalla toimimme. Joka kerta, kun me tai toimielimet saavat tietoja mahdollisista tunkeutumisista, me yritämme saada tietoja, jotta ne voidaan havaita. No tietysti jotain havaintoa tehdään saamatta tietoa ulkopuolelta, mutta kaikki tarkastetaan ja yritämme varmistaa, että jos jotain, on, jotain ongelmia on, niin ne korjataan saman tien. No sitten onko tietoa valumassa ulkopuolelle? No niitä on hyvin vaikea jäljittää, jos näistä ei tiedä. Jos vuoto on tiedossa, niin sitten voi jo tietää, että jokin on vialla, ja ne voidaan ehkä jäljittää, jäljittää mutta kaiken kaikkiaan se on hyvin hankalaa. Ja korostaisin sitä, mitä Prince sanoi, eli ei ole mahdollista, vaikka olisi suurempi talousarviokin, että sataprosenttisesti voidaan taata, että kukaan ei pääse verkkoon käsiksi. Varsinkin jos vastustajilla on vielä huomattavampia 10 kertaa tai 100 kertaa suurempia budjetteja käytössä. Ja sitten mitä voitaisiin tehdä enemmän? No, mehän olemme vahvistamassa toimintoamme aina kun saamme kuulla jostain välikohtauksesta, niin turvallisuutta parannetaan. Ja välillä se tarkoittaa myöskin ohjelmistolaitteistokustannuksia, henkilöstökustannuksia. Ja se on tietysti asia, jota voidaan työstää tulevaisuudessa. Ja tähän liittyen pitää vahvistaa ja kohdentaa paremmin näitä investointeja. Se johtaa parempaan yhteistyöhön toimielinten välillä, joten poliittista tukea tarvitaan toimielinten väliselle yhteistyölle liittyen tietojen vaihtoon toimielinten välillä. Se on asia, joka on tietysti tervetullutta. Ja jos vielä lopuksi saisin sanoa, että jotkut asiat, joita yritetään saada aikaan EUn toimielimissä, noudattaa EUn politiikkaa, joka liittyy pakolliseen tiedottamiseen, kyberturvallisuuspolitiikkaan, joka esiteltiin vuoden alussa. Eli ollaan luomassa vastuullisia ryhmiä, jotka keräävät tietoja välikohtauksista, jotka käsittelevät tietoja, vaihtavat tietoja eri ryhmittymien välillä, eri jäsenvaltioiden välillä, ja nämä tahot voivat sitten reagoida näihin tapauksiin nopeasti ja tehokkaasti. Kiitos. Thank you, Mr. Villala. Kiitoksia. Onko Villelalla vielä jotain lisättävää? Oui, volontiers, merci beaucoup. Euh, alors... Niin, kiitoksia. Question euh, directe qui a été fait par... Euh, niin, haluaisin Niin, haluaisin vastata näihin kysymyksiin, mitä esitettiin ja mitä pitäisi tehdä päivittäisesti ja mitä pitäisi tehdä, jotta parannettaisiin tilannetta. Tämä päivittäinen toiminta. Pyrin tässä alustuksena juuri korostamaan sitä, millä tavalla olemme työskennelleet. Meillä on valvonta, päivittäinen sellainen, siitä mitä tapahtuu koko järjestelmässämme. Ja joka kerta, kun tällaisia hälytyksiä tulee, josta voitaisiin kuvitella, että niiden takana on ongelma, niin ryhdymme kahden tyyppisiin toimiin. Ensinnäkin suoratoimi, jonka avulla pyritään katsomaan, onko tuo ongelma todellinen ja voidaanko se ratkaista välittömästi. Ja toiseksi on se, että käännytään tiettyjen tahojen puoleen, jota saataisiin syvempi analyysi mahdollista toiminnasta. Tehän kuulitte täällä Zapadionen raportin, jossa puhun näistä kriteereistä ja eri menetelyistä. Ja kun minä puhuin näistä standardimenetelmistä, joita tulee soveltaa, ne ovat nimenomaan niitä, joita ehkä pitäisi parantaa. Mutta nimenomaan tällä linjalla mennään. Sitten, sitten suora kysymys Belgakomista. Itse pääosasto on todellakin analysoinut rakenteitamme nähdäkseen, onko jotain seuraamuksia sillä, mitä kaikella, mitä Belgakomissa tapahtuu. Ja voin täällä vahvistaa sen, että erittäin laajapohjaisen ja syvällisen analyysin jälkeen ei löydetty yhtä ainutta ongelmaa eikä haittaa ohjelmaa, joka olisi vaikuttanut Euroopan parlamentin ohjelmiin. Kolmas kysymys, joka esitettiin, täytyykö investoida enemmän rahaa? En usko, että täytyy mennä liian pitkään tämän tyyppisissä investoinneissa – Mielestäni meidän tasomme on erittäin korkealla jo sellaisenaankin. Lisäinvestoinnit voi tietysti auttaa, mutta minun mielestäni se ei ole mikään keskeinen kysymys. Keskeinen kysymys näkemykseni mukaan ja ehdotukseni ja komissio sitten katsoo, että pitääkö näin tehdä. Meidän tulee minusta niin vaatia voimakkaasti sitä, että mitä sanoin tässä alusta, alustuksessa, niin me, se, mitä meidän täytyy tehdä, on vahvistaa yhteistyötä toimielinten välillä menemälle, pi, menemällä pidemmälle tiedonvaihdossa. Meidän täytyy löydä konkreettisia toimintamalleja. Esimerkiksi ei ole riittävää, mutta se voi ehdottomasti vähentää valtavasti ulkopuolta tulevia huonoja vaikutteita on luoda yhteiset rakenteet, yhteisen, yhteisen pilven avulla, jota voidaan sitten hyödyntää. Ja näin ollen se toimii ennaltaehkäisevästi. Um, no, I'm, I'm... Kiitoksia. Nyt sitten puhun varjoesittelijänä Aldesta haluaisin mennä vähän pidemmälle. Hyvin paljon on tullut vastauksia liittyen byrokratian ja menettelyihin, mutta hyvin vähän siihen, mitä on tapahtunut. Tämä nyt ehkä ole yllättävä. Prince hän sanoi, että toinen osapuoli, olisi se kuka hyvänsä, on käyttänyt miljardeja ja miljardeja. Ja meillä on kourallinen ihmisiä, jotka puolustautuvat näitä hyökkäyksiä vastaan. Eli tämä taistelu on hävitty etukäteen ja pari täsmällistä kysymystä. Ensin Prince ja ensin kysymys, joka liittyy Swiftiin, sitten Pelkakomiin. Yksinkertainen kysymys. Oletteko samaa mieltä Hollannin hallituksen kanssa siitä, että nämä luvaton pääsy Swift-serveriin tutkitaan kunnolla ja että tehdään kunnollinen tekninen tutkimus? Ja katsotteko, että Hollannon, Hollannin ja Belgian tietosuojavaltuutetut ovat riittävän tehokkaita tekemään tutkimuksia ja saamaan totuuden esille. Ja toinen kysymys liittyy Belgacomiin. Belgacom kertoi, että kyse on massiivisesta hyökkäyksestä, joka on täysin ennennäkemättömän hienostunut. Ja kuitenkin mitään henkilötietoja ei ole vahingoitettu eikä mitään näyttöä ole siitä, että viestintää olisi sievattu. Eli miljardeja on käytetty, mutta mistään vaaroista ei ole näyttöä. Jotenkin minun on vaikea nyt ymmärtää tätä. Joku nyt ei tässä täsmää. Miksi kukaan käyttäisi miljardeja ja miljardia euroja saadakseen tulokseksi nollan? Ei siinä ole mitään järkeä. Sitten Dysyr sanoi, että yksityiskohtaisia tietoja ei voi kertoa Belgacomin tapauksesta, mutta minä haluaisin kuulla yksityiskohtaisia tietoja ainakin sen suhteen, miten se liittyy Euroopan parlamenttiin. Ja haluaisin nyt ymmärtää, havaitsitteko te sen, mitä tapahtui tässä Belkakomin tapauksessa? Eli havaitsitteko sen vai saitteko kuulla siitä ja sitten aloitte tutkia sitä? Ja mainitsin jo, että täällä on ollut puhujia Microsoftista, Facebookista, suurista yrityksistä, Applesta. Oletteko seuranneet tätä Belgacom-tapausta ja oletteko alkaneet tutkia sitä, miten esimerkiksi Microsoft, en tiedä, ehkä on luonut jotain takauvia tai vaarantaneet järjestelmän, eli mitä on vielä odotettavissa. Ja sitten Prinsille vielä, te sanoitte, että ette voi vastata yksityiskohtaisiin kysymyksiin, mutta onko mitään, joka saisi teidät uskomaan, että Euroopan parlamentin viestintä on jotenkin joutunut salakuuntelun tai muun toiminnan kohteeksi? No niin, siinä kysymykseni. Meillä on vielä lisää, mutta esitän nyt nämä. Ja Prince voisi vastata ensin ja sitten Dysööri. Uh, yeah, thanks again. Uh... Niin, kiitos taas. No ensimmäinen vastaus. Kysyitte, just, että voidaanko tehdä tutkimus, tarkastamme jotain dokumentteja. Ei, pelkästään niin täytyy myös tarkastella teknisiä järjestelmiä. Toinen kysymys, Alankovaiden tietosuojavaltuutettu. Onko tarpeeksi teknistä taitoa sillä tehdä tällaista tutkimusta? Eilen kuulin radiossa haastattelun. Sen päällikkö oli siellä, hän sanoi, että hän teknistä asiantuntemusta sinne palkkaa. Eli he tunnustivat, että tarvitsevat sinne lisäasiantuntijoita. Kolmas kysymys. Niin, aioin vastata, että ei kommenttia, mutta on yhden kysymyksen. Yeah, uh, uh, I think it was a... Niin, no se taisi olla... If, well, two... Siis kysyin kaksi kysymystä. Eli onko mitään tietoa Euroopan parlamentista vaarantunut millään tavalla? Ähm. Niin, en vastaa siihen. Pahoittelen. And then the final... Selvä, kiitos. Sitten viimeinen kysymys onko mitään järkeä siinä, että mikään taho, oli se sitten kuka hyvänsä, käyttäisi miljardeja ja miljardeja, ja sitten ei ole mitään näyttöä siitä, että mitään vaaraa olisi syntynyt. Onko siinä mitään järkeä? Helppo kysymys, ei. Monsieur de Zure. Sitten de Zure. Okay, thank you. So... Kiitoksia. Eli kysymys oli se, että havaitsemme näitä ongelmia velkakomissa. Olemmeko havainneet? No ei, on vastaus. Velkakomin edustajat ilmoittivat tästä muutama viikko sitten. Ja heti kun saimme tietää tästä välikohtauksesta Belgacomin osalta, niin tarkistimme, vaikuttiko se toimielimiin, ja tässä on kaksi vaikutusta ainakin. Ensinnäkin, jos vastustaja Belgomin järjestelmä tunkeuduttaan olisi kuunnellut viestintää EUn henkilöstön tai meppien osalta, niin emme pysty mitenkään tarkastamaan, onko näin käynyt vai ei. Belgacomin mukaan tämä ei ole vaikuttanut asiakastietoihin. Ja sitten sanoisin, että tällä hetkellä tietojemme mukaan tämä ei ole mitenkään vaikuttanut asiakkaiden tietoihin tai henkilöstön tai meppien viestintään. No sitten toinen asia, jos nämä haittaohjelmat, joita on mm, asennettu velkokomin ohjelmistoon, onko se vaikuttanut toimielimiin, niin viittaisin edeltävään vastaukseeni. Eli teknisten tietojen mukaan, joita olemme saaneet tutkimuksista, niin emme huomanneet, että se olisi mitenkään vaikuttanut EUn toimielimiin. Kaikki nämä Bergkomiin liittyvät tutkimukset ovat oikeudellisia, vireillä olevia tutkimuksia, syyt, ne ovat syyttäjän käsissä. Ja tämä on hyvin hankalaa ja näistä on vaikea puhua. Ja onneksi bergkom tapauksen syyttäjä ja poliisiviranomaiset ovat sallineet tiedottamisen näistä teknisistä kysymyksistä meille ja muille tahoille, Eli voidaan katsoa, onko tämä vaikuttanut heidän verkostoihinsa millään tavalla. Eli ymmärrän kyllä näkökulman siitä, että on vaikea hyväksyä sitä, että me voi kertoa, emmekä voi vastata yksityiskohtaisemmin. Mutta myönteinen seikka on se, että me olemme pystyneet kuitenkin ryhtymään toimiin, se on kaikkein tärkeintä. Ja toiseksi voimme sitten kertoa aika varmaan, että tällä hetkellä ei ole mitään näyttöä siitä, että tämä olisi vaikuttanut tietoihin tai verkostoihin EUn toimielimissä. Ja sitten toinen kysymys. Microsoft, Apple ja muut ohjelmat, mahdolliset takaovet. Tietääksemme ei ole mitään tahallaan asennettuja takaovia näissä ohjelmistoissa, joita EUn toimielimissä käytetään. No onko mitään takavia? No emme suoraan sanottuna tiedä. En ainakaan tiedä, että niitä tahallaan olisi asennettu näihin tuotteisiin, joita käytämme. Ovatko nämä tuotteet haavoittuvia? Onko niihin mahdollista päästä käsiksi? Vastaus on kyllä. Joka viikko, joka kuukausi Microsoft ilmoittaa käyttäjille, mitä asioita pitää muuttaa, jotta voidaan sulkea näitä avoimia reittejä ohjelmistoissa. Näin kävi tälläkin viikolla. Ja tärkeä puute havaittiin viime viikolla. Ja Internet Explorer-ohjelmisto liittyi tähän ongelmaan. Ja sen kautta pystyttiin sitten hankaloittamaan niiden käyttäjiä. Tämä puute siis havaittiin viime viikolla. Se korjattiin. Microsoft korjasi sen tällä viikolla. Mutta on aika varmaa, että Xplorin heikkoutta on hyväksikäytetty jo kuukausien, ehkä jopa vuoden ajan. Eli ihmiset, jotka tiesivät tästä puutteesta, voivat olla valtion tason tekijöitä tai ehkä rikollisiakin. Ja sanoisin vain, että me emme tiedä, meillä ei ole näyttöä siitä, että tällainen haavoittuvaisuus olisi rakennettu sisään tähän Microsoftin ohjelmistoon. No, onko haavoittuvaisuutta? On. Heti kun ne havaitaan ja niistä tiedotetaan, niin meidän täytyy toimielimessä valmistaa, että infrastruktuurit korjataan jotta nämä puutteet saadaan oikaista ja että turvallisuutta voidaan lisätä. Thank you very much. I, we have two more speakers in this, this round. So... Tällä kerroksella on vielä kaksi puhujaa, joten pahoittelen. Ollaan vähän myöhässä seuraava paneeli ajatellen. Seuraavaksi Jan Albrecht Vihreät. Thank you very much and thank you. Kiitos ja kiitos kaikille, että olette paikalla. Ensimmäinen kysymys toimielinten edustajille. Onko ollut erikoistunutta henkilökuntaa penetration testien tekemiseen? Ja miten nämä, usein nämä testit ovat positiiviset? Voitteko sanoa jotain siitä, että on päästy järjestelmiin menestyksekkäästi? Ja oletteko hälyttäneet toimielimiä tai muita viranomaisia? kuten Belgian poliisia, mahdollisista verkkohyökkäyksistä, jotta tutkittaisiin niitä. Sitten herra Prince, voitteko vahvistaa, että lounasaikaan ja loma-aikaan Briteissä oli hyökkääjiltä selkeästi vähemmän ähm, toimintaa, mitä saitte selville. Voitteko selvittää, miksi GRX-riitittimet ovat erityisen kiinnostava kohde tiedustelupalvelulle? Ja mitä voitte sanoa sitten Belgakomin tapauksesta? Miten tarkalleen ottaen parlamentin tai toimielinten infrastruktuuri liitetty Belgacomin järjestelmiin. järjestyksessä alustajat, olkaa hyvä herra Prince ensin. Yeah, tough questions again. Uh, no, I don't know anything about holidays. Vaikeita kysymyksiä. En tiedä mitään lomista enkä lounastauoista. Ja tietysti kaikki asiat ovat äh, mielenkiintoisia meille tutkittavaksi myös GRX. So, sharp and crisp. Short and crisp. Uh, äh, Mr. De Zure. Herra De Zure. Not much that I can say. En voi sanoa kovin paljon näistä kysymyksistä. En voi käsitellä yksityiskohtia, mihin toimenpiteisiin ryhdytään järjestelmien suojelemiseen. right if... Me olemme parlamentti, sanoo puhuja. Meillä täytyy olla oikeus tietää, jossa mahdollisia verkkohyökkäyksiä tutkitaan. Kysymyksen taisi täsmälleen koskea sitä, että tehdäänkö läpäisytestejä, penetration tests, ja miten äh, tulokset ovatko ne positiivisia. Tästä en valitettavasti voi paljastaa yksityiskohtia, miten järjestelmiä testataan, miten varmistetaan, että niihin päästä sisään. Ei pelkästään miten te potentiaalisena käyttäjänä, me olemme täällä julkinen yleisö. Meillä on pelkästään potentiaalinen käyttäjä, vaan meillä on vastuu. Nyt sitten nämä oikeudelliset tutkimukset, onko niitä pyydetty? Herra Desyrelle toistan kysymyksen. Mistä? Ei. Täytyy yksilöidä täsmentää, mitä tarkoitatte. Onko tutkimusta pyydetty minkä perusteella? raporttien perusteella, jonkun perusteella, mitä löysimme verkosta vai ei? Uh, 40 000 arkkia, ja jotkut lehtimiehet esittelivät Edward Snowdenin lähteistä. Olettaisin, että jos tällaisia tapahtumia on Euroopan toimielimissä, niin siitä varoitetaan myös turvallisuusviranomaisia. Jos sanotte, niin okei, sitten. Mutta tämä on kuitenkin tärkeä tieto meille. Be specific on what, what... Minun täytyy olla täsmällinen siinä, mitä vastasin. Lehdistötiedotteiden perusteella ei ole raportoitu mitään poliisille. Eikä olisi pitänytkään mielestäni. Mielestäni jos on kyse raportoinnista poliisille tai oikeusviranomaisille tai mille tahansa vastaajasta viranomaisille, niin sitten on jotain nimenomaista, jota verkossa nähdään, jos on äh, jotain varastettu, murtauduttu, tunkeuduttu. Millä tavalla nyt ei voi raportoida jonkun sellaisen perusteella, jota lehdistössä vihjaillaan tai syytellään? No. Herra Vilela. Oui, uh, je pense que je peux répondre un peu plus libre. Niin, ehkä voin puhua vähän vapaammin, ainakin mitä tulee näihin parlamentin puhelinjärjestelmiin. Parlamentilla on palveluntarjoajia, yrityksiä kolmessa toimipaikassaan. Parlamentilla on, on sopimukset Belgacomin, Orangein ja Postin kanssa, joka siis on Luxemburgin palveluntarjoaja. Ja näin ollen todellakin kaikki tämä riippuu siitä, mitä tapahtuu näiden yritysten verkostossa. Ja tämä on tietysti asia, jota parlamentti ei voi valvoa. Mutta parlamentilla on myös sisäisen järjestelmän sisäjärjestelmä, viestintäjärjestelmä ja tuota varten kaikki ne järjestelmät, jotka on liitetty rakennuksen sisällä on suojattu. Ja sitä, siihen ei pääse käsiksi ulkopuolelta. Eli jos viestitätte muiden parlamentarikkojen kanssa täällä rakennuksella sekä Brysselissä että Strasbourgissa, niin täällä sisäpuolella kaikki on itse pääosaston hallinnassa ja siihen ei ulkopuolelta pääse käsiksi. No sitten nämä hälytykset. Kyllä. Edustaja Albrecht, teimme päivittäisiä tarkistuksia. Ja kun havaitsemme joko jotain konkreettista tai meillä on jonkunnäköinen mahdollinen hypoteesi siitä, että näin voitaisiin tehdä, niin silloin ryhdymme toimiin sen elimen kanssa, jolla on valtuudet puuttua asiaan suhteessa ulkomaailmaan ja ottaa, kääntyä oikeusviranomaisen tai poliisin puoleen. Minä tiedotan asiasta myös poliittiselle tasolle, jos kysymys on jostain vakavasta kolmanneksi. Tiedotamme muille, jotta voimme saada tiedon siitä, että onko tämän tyyppisiä asioita tapahtunut muualla. Ja sitten näin varmistelemme sen, että kaikki asiat voidaan hoitaa nopeasti. Paljone. Kiitos ja viimeisenä herra Zampione. Kiitoksia. Voi vastata tähän ensimmäiseen kysymykseen. Jos henkilöstö tekee näitä tunkeutumistestejä, niin kyllä, näin on. Se on osa riskinhallintaa Eli meillä tätä päästä päähän turvallisuutta IT-järjestelmissä. Eli me täytäntöön panemme näitä toimia ja sitten tarkastamme, kuinka tehokkaita ne ovat. Tällä tavalla voidaan ymmärtää, onko järjestelmä turvallinen, jollaiseksi se on suunniteltu, ja suojaako se tietoja oikealla tavalla. Kuten sanoin, IT-järjestelmät eivät ole internettiin liittyneitä, ja tämä on vahvuus. Mutta meillä on tätä turvallisuusperiaate, eli vaikka verkostot ovat yhteydessä kansallisiin verkostoihin, niin niitä ei katsota luotettaviksi. Ja äskettäisen Schengen ykkösjärjestelmän välikohtauksen jälkeen me olemme tarkastelemassa turvallisuuskysymyksiä ja tällä hetkellä olemme tekemässä testejä Schengenin tietojärjestelmän kakkosvaiheen osalta, jotta voidaan tarkistaa, ovatko alkuperäiset vahvuudet, jotka huhtikuussa saatiin aikana, ovatko ne vielä tehokkaita. Ja sitten uusi toimistoinfrastruktuuri, bisnesverkosto, jossa ollaan yhteydessä muihin toimielimiin ja kansalaisiin, niin meillä on sama turvallisuussertifikaattimenettely. Eli meillä on testi, jonka avulla edetään. Eli kiitos. Um, and then the, the final... Kiitos ja viimeinen kysymys rouva Ernst. Jos voisimme kaikki vastauksissa olla tiiviitä, niin voimme lopettaa niin 5, 6, 7 minuutin päästä. Ja yritetään niin yritetään pitää, niin yritetään pitää aikataulustakin, no se on jo ylitetty, mutta yritetään rajoittaa tätä ylitystä. Rov Ernst. Ich weiß es nicht. Niin, en tiedä. Nythän kyse on meistä. Ja nyt en tiedä, että voidaanko oikeasti sanoa, että olemme valmiita. Kaksi kolme kysymystä vielä, mutta no, en ole myöskään sitä mieltä, kun täällä useasti, useasti sanottiin, että yleiset piirteet täytyy tältä löytää sille tiedä miksi. Ja nämä yleinen taso ei riitä ollenkaan. Tämä salaaminen vielä. Voitteko ihan selkeästi vastata seuraavaan? Miksi jäsenet, työntekijä, henkilökunta täällä Euroopan parlamentissa eivät ole GPS-avaimen piirissä automaattisesti? GPS, GPS, tai tällä avaimella salattuja dokumentteja voidaanko lukea? Voitteko vahvistaa tämän? Toisin sanoen, herra de Jure, miten paljon ITL on henkilökuntaa työllistettynä. Haluaisin käynnistää tietää, että paljonko he niistä hoitaa Euroopan parlamentin tietoturvallisuutta. Tämä haluaisin käynnistää tietää herra Vilelalta. Onko riippumattomia tarkastuksia, onko minkälaisia tunkeutumistestejä tehty? Onko niitä jo tehty, jos niitä nyt toteutetaan, niin sehän on ihan ratkaiseva kysymys, että sitä jotta voidaan edes puhua, että onko turvallisuutta vai ei. Niin parlamentissa vielä. Voitteko sulkea sen pois, että jos on menestyksekkäitä hyökkäyksiä ollut, voisiko se johtaa EU-toimielimen siihen, että hyökkäjä tietyssä määrin voi käyttää to, yhden toimielimen tietoja siihen, että painostaa toista toimielintä tai että myös päästä hyökkäämään toista toimielintä vastaan? Voidaanko tätä sulkea pois, ettei näin voi tapahtua? Ja että, että urkinta ei ole toisen toimielimen kautta toiseen mahdollista. Mitä teette, jotta haittaohjelmia ja viruksia voidaan paljastaa, mitä ihan konkreettisesti teette? Transparenssi. Jos tulee hyökkäyksiä parlamenttia kohtaan tai tulisi, sanotaan näin, mi, mitä yksityiskohtia, mitä aikatauluja sitten tiedotetaan, onko tiedotusvelvoite ja millä ehdoilla sitten poliittinen ryhmä tai jäsen saisi tietoa tällaisista tapahtumista, mitä tietoja tarkalleen ottaen saisi. Miten turvallisia ovat kokoukset suljetuin ovin, joita täällä pidetään säännöllisesti myös tähän kysymykseen. Haluaisin kernaasti intohimoisesti vastauksen. Mielestäni olette meille kyllä vastauksen velkaa. Ja tärkeä kysymys on myös nämä pääsytestit, sitä Jan Albrecht jo sitä kysyi, eikä oikeastaan saatu täyttä vastausta. Ja mielestäni jos listataan vähän pidempään, niin että saataisiin yksityiskohtaisempia vastauksia. On myös yleisen tason kysymyksiä turvallisuudesta, jotka ovat tärkeitä, mutta eivät merkittäviä tutkimuksen kannalta, joten haluaisin pyytää herrasmiehiä nyt todellakin keskittymään tutkimuksen kannalta merkittäviin tekijöihin. Herra Villela ja Syyre, olkaa hyvä. Herra Villela. Oui, merci beaucoup ce sont tous, questions absolument... Kiitoksia. Niin. Nämä ovat erittäin asianmukaisia ja tärkeitä kysymyksiä. Kun katsotaan tätä sähköistä allekirjoitusta, niin kuten tiedätte, koska otimme käyttöön tämän sähköisen allekirjoituksen äskettäin, niin Se ei ole vielä sellainen väline, jota käytämme. Ei, vaan siis kyllä käytämme, mutta vain silloin, kun kyseessä on tällainen pilottihanke. Siitä vielä ei ole tullut mikään yleinen käytettävissä oleva väline. Ja aivan kuten totesitte, meidän täytyy määritellä turvallisuustasot, jotka täytyy ottaa käyttöön sähköisen allekirjoituksen käyttöönotossa. Läpäisytestit. Me teemme niitä aivan jatkuvasti, pysyvästi ja pyrimme myös Sertin kanssa vahvistamaan nämä. Mutta jos olette sitä mieltä, että olisi hyödyllistä mennä askel eteenpäin ja järjestää tarkastus, vaikka ulkoinen tarkastus, niin minusta se on ihan hyvä idea. Mutta joka tapauksessa teemme säännöllisesti turvallisuus- ja läpäisykokeita järjestelmässämme. Mutta tämä siis ei ole mikään ulkoinen tarkastus. Minä suhtaudun erittäin avoimesti ja jopa erittäin myönteisesti tällaisen ulkoisen tarkastuksen järjestämisen, jotta voidaan nähdä mitkä ovat nämä turvata, äh, turvallisuustarkastukset, kokeet. Mutta tietysti se on vähän turhaa, jos vain käydään parlamentin tasolla. Samantyyppinen toiminta olisi hyödyksi, jos se tehtäisiin myös ainakin ne kahden myön, muun suuren toimielimen kanssa, eli komission ja neuvoston kanssa. Tämä mahdollistaa myös sen, että voin vastata kolmanteen kysymykseen, joka esititte. Eli jos tiedetään sataprosenttisesti, ei voida muiden toimielinten kautta hyökätä meidän järjestelmäämme, siis tiedetäänkö se vai ei, en tiedä. Sataprosenttisesti ei tiedetä, mutta ne järjestelmät, joita olemme ottaneet käyttöön luomalla CERTin, nimenomaisesti lähettävät varoituksia tämän tyyppisestä tapahtumasta. Eli jos toisessa toimielimessä komissiossa vaikkapa tapahtuu vahinko, niin parlamentille tiedotettaisiin siitä välittömästi, että näin on tapahtunut ja me olemme ryhtyneet sitten välittömästi toimenpiteisiin katsoaksemme, onko samantyyppinen hyökkäys mahdollinen parlamentissa. Ja se on toiminut tällaisena suojamekanismina. Se on siis toiminut, mutta en pysty sataprosenttisesti voi poissulkea. I can stop here, President. Yeah. It's okay. okay. Thank you. Mr. Desure. Niin, aika loppuu, herra Desure. The points one is on encryption. Niin, ensinnäkin tämä salauskysymys, onko muita tapoja salata? No, niitä ei ole helppo panna täytäntöön. Tämä nähdään joka päivä. Myöskin asiantuntijoiden välisessä viestinnässä salaus on vaikeaa. Eli olisi hienoa, jos meillä olisi helpompia ratkaisuja, joilla voittaisiin suojata puheluita tai sähköpostia tai tiedostoja. Ja sitten toinen kysymys, miten voidaan havaita urkintaa tai haittaohjelmia. No meillä on kaikkein edistyneimpiä laitteita ja ohjelmistoja tällä saralla käytössä, mutta valtaosa näistä tuotteista ja tiedoista kaikissa näissä tapauksissa keskittyy yhteen osan maailmaa, joka ei ole Eurooppa. Eli minun mielestäni, jos voitaisiin nyt jotain ehdottaa tätä keskustelua ja valiokuntaa ajatellen, on, että tekniset ratkaisut salauksen osalta, verkkoturvallisuuden osalta ja havain, haittaohjelmien havainnoinnin osalta, jotta olisi turvalliset pilvipalvelut, ei pelkästään toimielimissä, vaan myöskin muualla. En jos meillä olisi eurooppalaisia ratkaisuja, niin se olisi kyllä hieno tulos joka auttaisi meitä kaikkia tulevaisuudessa. Okei, okay, kiitos tästä. Päämme tämän session loppuun. Melkein 20 minuuttia myöhässä, mitä pahoittelen. Kiitos alustajille puheenvuoroista. Varmaankin teette joitakin hyödyllisiä johtopäätöksiä tässä sestiosta, vaikka nyt en ole ollenkaan vakuuttunut, vaan huolestuneempi kuin alussa. Mutta tämä on mielenkiintoinen panos myös budjettikeskusteluun. Kun budjettia leikataan yhä enemmän, niin jos kuuntelen sitten sitä, mitä ikään kuin vihollisemme ovat tutkimassa, niin eikö pitäisi enemmän investoida? Tai mitä vihollisemme investoivat, eikö meidänkin pitäisi investoida enemmän turvallisuuteen? Että saadaan edes eh, jotenkin tyydyttävää suojaa. Sitten seuraava paneeli puhujakorokkeelle. Ja kun he liittyvät seuraamme, kokoonpano muuttuu. Okay, colleagues, um, we're going to, to go to start uh, session two, the role of parliament. Aloitetaan kakkossessio, parlamentin rooli valvonnassa kansallisella tasolla. Joukkotarkkailun aikana. Vähän niin kuin Roki elokuvasarjassa osa kolme. Jos sopii panelisteille, niin ehdottaisin, että Nämä kaksi osaa sulautetaan yhteen tässä sessiossa ja kuullaan kolmea puhujaa ensin ja sitten kysytään kysymykset. Ensin toivotamme tervetulleeksi oikealle Antoinista herra Antoine de Decker, varapuheenjohtaja, varapuhemies Belgian seniaatissa. ja sitten valvontakomitean puheenjohtaja Giira Pai hänen oikealla puolellaan, joka on sitten tiedustelupalvelujen valvontakomitean puheenjohtaja Pelkessä myös, ja sitten vasemmalla Claude Moreisista on herra Karsten Lauritsen, toivottavasti äänsin oikein aamulla tapasimme jo eri yhteydessä. Tervetuloa jälleen, joka on aikaisemmin valiokunnan jäsen Tanskan Folketingetissä. Tervetuloa kolmalle alustajalle sama rutiini Lyhyt alustus, 10 minuuttia korkeintaan. Niin voitte keskenään jakaa ajan. Ja sitten vasta kysymykset ja vastaukset. Herra Dekker, olkaa hyvä. President, je voudrais tout d'abord vous remercier de votre... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ennen alkuun haluan kiittää teitä tästä teidän kutsustanne siitä, että Belgian senaatin edustaja kutsuttiin tänne paikalle. Olin täällä myös muutama vuosi sitten puhumassa mietinnöstä, joka oli tuolloin esillä. Osa sitä ongelmavyhtiöä, joka meitä nyt tänään tässä puhuttaa. Näin alkuun kertoisin siitä, millä tavalla Belgian valvontajärjestelmä toimii, sillä koko tämä ongelmavyhti liittyy myös siihen, millä tavalla valvontaa harjoitetaan. Ja selvitän teille lyhyesti sitä, miten asia toimii Belgiassa. Muistuttaisin tästä oikeudellisesta kehyksestä, joka alkaa 18.7.1991 annetulla lailla, eli 22 vuotta sitten belgialainen laki, joka järjestää tiedustelupalveluiden ja poliisin toiminnan. Par- Belgian parlamentti näin voi harjoittaa parlamentaarista valvontaa tiedustelupalveluihin suunnassa ja toisaalta taas poliisiin. Tämänhetkisessä yhteydessä en aio esille tätä poliisin valvontaa, vaan puhun vain tiedustelupalveluista. Jotta Belgian tiedustelupalvelua voidaan tuolla valvoa ja näin voidaan taata valtion toiminnan turvallisuus ja toisaalta tarjota turvallisuutta kansalaisille. Lainsäädäntö on ottaa käyttöön pysyvän komitean, joka valvoo tiedustelupalveluja. Tuota komitea hoitaa pelkästään senaatti ja tulevaisuudessa varmaankin sitten alahuone ryhtyy sitä hoitamaan, kun senaatin tehtävät muuttuvat. Meillä on viisi senaattoria ja senaatin puhemies on siellä johdossa. Tämä komitea valvoo R-komitean toimintaa ja Senaatin sisällä se antaa R-komitealle tutkintamahdollisuudet kaikesta, ja antaa tiedot kaikesta R-komitean tekemästä valvonnasta. Se myös tiedottaa tutkimuksesta, jotta senaatti voi valmistella päätelmiään ja sitten mahdollisesti myöskin kehittää suosituksia. Komitea muodostuu kolmesta jäsenestä, yleinen syyttäjä tässä vieressäni on se johtaja ja siinä on senaatista jäseniä. R-komitea vahvistaa tutkintapyyntöjen avulla, ovatko tiedustelupalvelun toimet kohtuullisella, oikealla tavalla vieneet oikeisiin tuloksiin. Ja se pyrkii valvomaan sitä, että onko yksilövapauksia kunnioitettu ja toisaalta taas valvomaan sitä, että tuo palvelu on tehokasta. Tarvittaessa se voi esittää myös ei-sitovan suosituksensa ja näkemyksensä puutteista ja ehdottaa suosituksia ja mahdollisesti myös muuttaa nämä suositukset lakiehdotuksiksi, lakialoitteiksi. R-komitea näin ollen hierarkisesti ei millään tavalla liity siihen tiedustelupalveluun, jota se valvoo. Se asettaa parlamentaariselle seurantakomitealle tietoja. Siellä on puolustusministeri, luonnollisestikin myös pääministeri, jos näin osoittautuu tarpeelliseksi, kuten myöskin muut mahdolliset viranomaiset, kuten vaikkapa ulkoministeri, ja nämä sitten tekevät mahdolliset johtopäätökset tulevasta toiminnasta. Parlamentti voi hyödyntää näitä tutkimustuloksia ryhtyäkseen lainsäädäntöaloitteisiin ja näin ne voivat, se voi myöskin hoitaa valvonta tehtäviään suhteessa täytäntöönpanovoimaan. Chilin komissio pyysi R-komiteaa aloittama kolme tutkimusta, josta äh, edustaja Rapaitelle kertoo. On selvää, että parlamentaarisen komitean silmissä tällainen laajamittainen salakuuntelu tapahtuma, joka tehtäisiin vielä käyttäen tekosyynä terrorismin vastaista taistelua on kuitenkin sellainen menettely, joka selkeästi rikkoo perusoikeuksia, jota pyritään suojaamaan. Kun taas halutaan torjua terrorismia, niin luonnollisestikaan mikään valtion puolustanut ei ole hyväksyttävissä. Se ei millään tavalla perustanut sitä, että täysin lajittelematta kerätään valtava määrä tietoja. Se, että tietojärjestelmämme kohdistuisi tällainen uhka Yhdysvalloista, on todennäköistä. Tutkimukset ovat käynnissä, enkä halua vielä vahvistaa tätä lopullisesti. Kuulin täällä, miten jotkut täällä edellä puhuista olivat olleet kovin varovaisia, Hyvin paljon tutkimuksia on käynnissä, ja niillä voi olla todella suuri merkitys. Nämä laajamittaiset salakuuntelut on ehkä tehty myös niin, että vaikuttaa siltä, että Euroopan unionin yhteinen vastine tässä suhteessa on välttämätön, riippumatta siitä, mitä jokainen jäsenvaltio yksi voi tehdä. Samalla kuitenkin arvioin, että, tämän, että analyysi tästä tilanteesta NATO-maiden välillä, NATOhan on se pääväline, jolla turvallisuutta ja puolustusta Euroopassa hoidetaan. Minun mielestäni tulee siis ottaa NATO mukaan tähän kysymykseen ja sen tulee olla mukana liittolaistensa välisessä kysymyksessä. Sillä on aika omituista, että samassa liitossa olevat valvovat toisiaan. Minusta vaikuttaa myös uhalta se, että jotkut Euroopan unionin jäsenet neuvottelevat oman sopimuksensa Yhdysvaltojen kanssa aivan itse. Ja tästä syystä puhun siitä, että meidän täytyy käydä sekä Natossa että Euroopan unionin sisällä keskusteluasiasta. Ja muuten erittäin suuri ongelma tässä kaikessa, joka aiheuttaa ongelmia hallitukselle, on seurausta tästä nimenomaisesta samasta <clears throat> prosessista, jota käyttiin kymmenen vuotta sitten. Ja se osoittaa sen, että useat jäsenvaltiot hoitavat samankaltaisia tehtäviä. Äskettäin kuulin Ranskan televisiossa keskustelua, johon Raatali osallistui. Hän sanoi sillä kokemuksella, joka hänellä on, kymmenen vuosien kokemuksella, hän sanoi, että Ranska tekee samoin, ja jos olisi mahdollisuus tehdä enemmän, niin kyllä se olisi tehnyt enemmänkin. Se on todellisuutta todellista, konkreettista todellisuutta tässä salakuunteluvyyhdissä. Puhuin Ranskasta, mutta kaikki suuret eurooppalaiset maat tekevät aivan samoin toisella tasolla. En nyt tässä käyttää sanaa asteikko, mutta se on totta. Ja näin ollen palaamme aina perusperiaatekysymykseen, jota siis parlamentaarisen valiokunnan tulee valvoa, kuten täällä, ja myös jäsenvaltioissa. Muistutan siitä, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden enemmistö ei harjoita vieläkään tiedustelupalveluihin kohdistuvaa parlamentaarista valvontaa. Se on kuitenkin mielestäni erittäin tärkeä asia. Ja uskon, että jäsenvaltiot ja NATO-valtiot, niiden tulisi ottaa käyttöön hyviä käytänteitä. Sen pitäisi olla pääsääntönä Varsinkin niin, että pyritään välttämään näitä kahdenvälisiä sopimuksia, koska niistä on mielestäni erittäin paljon haittaa Euroopan poliittiselle yhteydelle. No sitten tämä salakuuntelun havainnoitseminen, sen pitäisi johtaa siihen, että me kehittelisimme tietotekniikan riippuvuutta Euroopassa. Mehän näimme tässä, että useimmat järjestelmät eivät ole eurooppalaisia, mitä täällä käytämme. Ja kaikki se, mitä siihen liittyy uhkana, mehän tiedämme valtavan hyvin silloin, kun me olemme ne hankkineet. Meidän tulisi kehittää puhtaasti eurooppalaisia järjestelmiä kansalaisten avulla. Sen pitäisi olla kyllä ihan mahdollista. Tässä siis joitakin ajatuksia teidän pohdintojen pohjaksi. Kiitoksia. Madame la Présidente, je m'associe évidemment. Puheenjohtaja, minäkin tietysti haluaisin Tykerin tavoin kiittää teitä siitä, että voimme olla mukana tässä keskustelussa Euroopan parlamentin kanssa. Belgialla on kaksi tiedustelupalvelua. Siviilipalvelu, joka on valtion alainen. Oikeusministeriö saa sieltä tietoja ja se toimii ainoastaan Belgian alueella. Toinen tiedustelupalvelu on sotilastiedustelupalvelu, joka on puolustusministeriön alainen ja joka voi toimia Belgiassa, mutta myöskin ulkomailla. Ja täytyy muistaa tämä, koska tämä ei ole samanlainen asia joka maassa. Eli näillä tiedustelupalveluilla ei ole oikeudellisia tai poliisivaltuuksia. Tiedustelupalvelua hallinnoi erityinen komitea senaatissa ja sitten pysyvä komitea, josta Decker puhui. Komiteassa on kolme jäsentä, jotka senaatti nimeää, ja tämä on tärkeää muistaa, koska tällä tavalla voidaan taata komitean riippumattomuus hallituksesta, mutta myöskin tiedustelupalveluista. Kolme asiaa nyt varmaan kiinnostaa tätä valiokuntaa. Eli me teemme valvontatutkimuksia omasta aloitteestamme. Jos ministerit tai parlamentti niitä pyytävät, erityisesti seurantakomitea, ja komitea voi käynnistää tutkimuksen valituksen tai ilmiannon seurauksena. Sen jälkeen, kun komitea 20 vuotta sitten perustettiin, yli 200 valvontatarkistusta on suoritettu ja osasta niistä puhuttiin täällä Swiftistä, CIA-lennoista ja myöskin on tutkittu Justus salakuuntelua. Me tarkastelemme oikeudellisia kysymyksiä ja myöskin tehokkuutta ja koordinointia näiden palveluiden osalta. Ja me olemme tässä mielessä erilaisia kuin vaikka Alankomaiden kollegat, koska me hoidamme myöskin tehokkuuskysymyksiä. Valvonnassa noudatetaan demokratian periaatteita ja suojataan vapauksia ja oikeuksia, mutta siinä pidetään huolta myöskin toiminnan tehokkuudesta. Vuonna 2003 komitea alkoi valvoa myöskin sotilaallisia kuuntelu- toimintoja. Puheluita voidaan kuunnella ulkomailla hyvin rajoitetusti, jotta voidaan suojella ulkomailla toimivia Belgian joukkoja ja Belgian kansalaisia, jotka asuvat ulkomailla. Kahden vuoden ajan turvallisuuspalvelu on oikeudellisesti ollut oikeutettu tekemään tutkimuksia myöskin eri taajuuksilla. Ja kaksi vuotta toimittuaan komitio on ehdottanut tutkimusta tästä aiheesta. No sitten komitea toimii myöskin tietojen keruun kysymyksissä. Ja vuodesta 2010 Belgialla on ollut lisävaltuuksia, jotka ovat olleet hyvin laajat, esimerkiksi puheluiden kuuntelu, pankkitietojen kerääminen. Ja komitea toimii erityisesti tietynlaisena tuomioistuimena ja sillä on oikeudellisia val- toimivaltuuksia ja näistä tuomioista ei voi valittaa, ne ovat lopullisia päätöksiä. Komitea tapauskohtaiseksi katsoo, miten on noudatettu oikeudellisuus, toissijaisuus ja oikeasuhteellisuusperiaatteita. Ja muistuttaisin, että Belgian tiedustelupalveluiden valtuudet liittyvät ainoastaan toimintoihin, jotka suoritetaan Belgian maaperällä, ja kohteet pitää täsmentää samalla tavalla kuin uhat pitää täsmentää. Eli ei ole mahdollista kuunnella valtavaa määrää puheluita, niin kuin muissa maissa on käynyt. Komitea on siis tehnyt kolme tutkimusta. Neljäs tutkimus on tulossa ja voin hiukan kertoa näistä kolmesta tutkimuksesta ja sitten puhun lyhyesti vielä neljännestä. Ensimmäinen tutkimus, sen otsikko ehkä auttaa ymmärtämään asiaan, eli se liittyy Belgian tiedustelupalveluihin ja siihen, millä tavalla voidaan laajalti kerätä tietoa tietyissä valtioissa ja miten tietyt valtiot harjoittavat poliittista vakoilua niin sanotussa ystävävaltioissa. Komitea haluaa nyt tarkistaa, mitä Belgian tiedustelupalvelut tiesivät tai eivät tienneet, mitä heidän olisi pitänyt tietää, ovatko ne toimineet, toimineet aktiivisesti näissä kyseisissä maissa, ja jos näin ei ole käynyt, ja onko ilmoitettu viranomaisille riittävän ajoissa kerätyistä tiedoista. On itsestään selvää, että tutkimus on nyt vielä käynnissä – ja ensi viikolla on vielä kuulemistilaisuuksia tähän liittyen, joten en voi tästä sen enempää kertoa. Ja lain mukaan meidän täytyy ensin esitellä omat päätelmämme tälle komitealle. Toinen tutkimus on oikeudellisempi. Se liittyy tietojen vaihtoon kansainvälisissä tiedustelupalveluiden yhteyksissä. Ja voin jo sanoa, että komissio on korostanut jo vuosikausia, että on tarpeen laada erityissääntöjä, joka liittyy tiedustelupalveluiden väliseen tietojenvaihtoon, joita pidetään demokraattisina. Kolmas tutkimus liittyy enemmänkin tieteellisiin ja taloudellisiin kysymyksiin, jotka ovat ehkä vaarantuneet puhelukuunteluiden takia. Ja tästä nyt ei varmaan tarvitse kertoa sen enempää. Ja sitten neljäs tutkimus on käynnistetty ja se liittyy näihin kolmeen ensimmäiseen tutkimukseen. Näissä valvontatutkimuksissa meillä on merkittäviä toimivaltuuksia. Komitea voi saada käyttöönsä kaikki tiedot, joita se katsoo tarpeellisiksi, ja se voi kuulla kaikkia henkilöitä, joita se haluaa. Eivätkä nämä voi vedota ammattisalaisuuteen näissä kysymyksissä, ja komitea voi tehdä suosituksia ja takavarikoida kaikkia tietoja tai tavaroita, jotka katsotaan tärkeiksi tutkimuksen kannalta. Omien arkistojemme lisäksi me voimme myöskin nimetä asiantuntijoita näihin tehtäviin. Ja turvallisuuspalvelut ovat jo vastanneet ensimmäisiin kysymyksiin ja sitten lisäkysymyksiä toimitettiin hiljattain. Ja viimeiset kuulemiset sitten sitten järjestetään ensi viikolla. Eli kuten tämä valiokunta, me olemme tällä hetkellä vielä keräämässä tietoa. Me emme pysty antamaan teille enempää tietoja yksityiskohtaisemmin. Kuten teillekin, meillekin on. Meillekin tulee uusia tietoja päivittäin, joten täytyy katsoa sitten, mikä on tilanne huomenna, sitä ei vielä tiedetä. Ja lopuksi vielä kaksi ehdotusta, jotka komiteassa ovat hyviä Euroopan parlamenttiin kannalta. Ensinnäkin valvontatahojen välinen yhteistyö Euroopassa. Lokakuussa 2010 Brysselissä pidettiin kuudes konferenssi, joka liittyy parlamentaarisiin valvontaelimiin Euroopan jäsenvaltioissa ja mukaan lukien Sveitsi ja Norja – ja konferenssin jälkeen tehtiin Brysselin julistus ja parlamentin jäsenet totesivat, että me katsomme, että on tärkeää vaihtaa tietoja tiheämmin val- parlamentaaristen valvontatahojen välillä. Belgia teki aloitteen ja loi internetsivuston EU Network of National Intelligent Reviewers, ENIR, mutta tulokset ovat hiukan pieni pettymys, koska tällä sivustolla ei ole kovin paljon tietoja. Meidän pitäisi varata riittävä budjetti Euroopan tasolla, jotta voidaan tehdä yhteistyötä valvontatahojen välillä. Tämä on suositus, jonka Lia Cameron tekivät viime viikolla. Ja jos Euroopan parlamentti haluaa tukea meitä ENIR-sivuston osalta, niin se olisi tietysti erittäin hienoa. Ja toinen asia, te tunnette säännöt näistä palveluista, joihin on vedottu. Se on tärkeä sääntö, mutta me katsomme, että Cameron ja Lee totesivat viime viikolla, että valvonta, valvottavat eivät ole kolmasia osapuolia. Belgiassa sääntöjä on tulkittu samalla tavalla, mutta ei pidenkään pidä vaarantaa Belgian turvallisuustiedustelupalveluiden toimintaa. Tästä ongelmasta on keskusteltu seitsemännessä konferenssissa Berliinissä lokakuussa 2011 ja odottelemme nyt uusia aloitteita, joihin pitäisi ryhtyä nyt olen sitten tietysti valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita teillä saattaa olla. Kiitos. Sitten pyydän, että viimeinen alustaja, herra Lauritsen, Tanskan parlamentista pitää puheenvuoron. Eh, Først og fremmest tak for invitationen til at komme og give et, eh, en kort briefing omkring... Niin, kiitoksia kutsusta ja esittäisin lyhyen katsauksen Tanskan valvontajärjestelmään tiedustelupalvelujen osalta. Ja liittyen tietysti koko tähän NSA-urkinta-asiaan, miten me näemme sen Tanskan näkökulmasta. Haluaisin sanoa lyhyesti meidän valvontaelimistä ja sitten haluaisin sanoa vähän siitä, että mitä aloitteita Tanskan parlamentti ja hallitus ovat, mitä ne ovat laittaneet käyntiin. Monien mielestä Tanska on kovin edistyksellinen maa tällä alalla. Mutta mitä tulee sitten tiedustelupalveluiden parlamenttiseen valvontaan, siinä ei olla niin edistyneitä. Siinä on vähän meneillään meillä suhteellisesti. Viime vuonna luotiin oikeusperusta tiedustelupalveluille, joissa on nyt sen uusi riippumaton valvontaelin tiedustelupalvelulle mutta tämä valvontaelin on asemassa, jossa sillä on kovin rajoitettu valvontatehtävä ja kovin rajoitetut toimivaltuudet. Se ei voi järjestää mitään kuulemisia tai kuulusteluja, mutta kansalaisten valituksia voidaan käsitellä ja katsoa, että onko henkilötietoja todellakin käsitelty asianmukaisesti. Siinäpä se, mitä valvontaelin tekee ja voi tehdä. Sitten meillä on myös parlamentaarinen valvontaelin, se on ollut jo monen vuoden ajan. Se on valvontavaliokunta Tanskan parlamentissa Folketingetissä. Ja se on mieluummin tällainen tarkkailu kuin valvontaelin. Siellä voidaan käydä vuoropuhelua tiedostopalvelun edustajien kanssa. Viime vuonna laissa on myös selvitetty se, eh, siis koska siellä voi saada näkemyksen monista asioista, mutta vain siltä osan, mitä hallituksen puolustusministeri päättää, että valiokunta ei voi lähteä amalettisesti toimiin. Budjetti tietoja voidaan saada, voidaan tarkastella, onko se oikea suhteesta, mitä toimivaltuuksia siellä on, mutta mitään varsinaista valvontaa se ei ole, parlamentaarista valvontaa. Jos jotain saadaan selville, se voidaan välittää eteenpäin pääministerille ja oikeusministerille tai käsitellä eteenpäin parlamentissa. Se on tämä malli, joka Tanskassa meillä on valittu. Ja sitten liittyen ajankohtaiseen keskusteluun, Tanskassa on keskitytty enemmän tietosuojaan yleisellä tasolla. Se on aktuaalimpi teema. Ja kun tarkastellaan äh, kansalaisten luottamusta tiedustelupalveluun, niin se on oikeastaan aika korkealla tasolla. Yleisesti ottaen Tanskassa on suurta luottamusta julkisiin viranomaisiin. Toisaalta se on oikeutettua ja tiedustelupalvelun osaltakin on suurta luottamusta, ehkä väliinkin suuri. Mutta viime vuonna on huolehdittu paljon enemmän tietosuojasta. Ei pelkästään näiden paljastusten vuoksi, ja esimerkiksi sen vuoksi, että Rova Merkelin puhelinta oli kuunneltu, vaan että Tanskassa on myös ollut toinen tapaus. Täällä ruotsalainen hakkeri, nuori tanskalainen hakkeri, pääsivät käsiksi valtaviin tietomääriin ja pitkän ajan kuluessa ilman, että kukaan huomasi mitään. Molemmat henkilöt esimerkiksi pääsivät kuukausien ajan tarkastelemaan sähköposteja, salasanoja, työsähköpostit, sähköpostit, kaikkien poliisiviranomaisten osalta, että voi kuvitella, että näiden tietojen kanssa voi aika paljon tehdä. Kaikkia muitakin tietoja. Lopulta heidät saatiin kiinni ja pidätettiin. Ei mitään siis vieraita valtoja eikä ammattilaishakkereita, vaan kyseessä oli nuoret miehet. poliisi halusi pidättää. Sitten hän karkasi paljasjalkaisena tietokoneen kanssa, saatiin kuitenkin kiinni. Mutta siis suuri haaste. Tästä näkee, että turvallisuudessa on suuria haasteita ja se on poliittisessa päiväjärjestyksessä esityslistalla siis esillä. Sitten NSA-asiat, urkinta-asiat, nekin ovat saaneet nyt näkyvyyttä. Hallitus ei ole tehnyt mitään mainitsemisen arvoista, ei ole lähtenyt mihinkään tutkimuksiin. Tanskan parlamentille on sanottu, että oikeusministerin tietojen mukaan parlamentin jäseniä tai ministeriöitä ei ole tietojen mukaan kuunneltu. Mutta miten tämä sitten on tutkittu tarkalleen ottaen? Sanottiin, että tästä ei ole tiedetty mitään, että tällaista olisi tapahtunut. Tanskan tietosuojavaltuutetti sanoi, että hän haluaa odottaa. He odottavat tutkimusta, jota nyt tehdään EU-tasolla ennen kuin jotain lisätoimia tehdään. Oikeusasioiden valiokunta siellä on useita jäseniä. Ovat pyytäneet sieltä oikeusministeriä selvittämään oikeusperustan, mitä tehdään yhteistyötä toisten tiedustelupalvelujen kanssa, tässä konkreettisessa tapauksessa NSAn kanssa. No tähän ei suostuttu nyt. Sitten katsotaan, te, tuleeko tästä vielä ehdotuksia oikeusperustasta ja näistä muista asioista, joita kysyttiin. parlamentaarinen valvontavaliokunta, miten siellä nyt sitten mennään eteenpäin, kysymys on vielä auki. Kaikki, mitä valiokunnassa käsitellään, se on tietysti luottamuksellista ja jäsenet eivät voi antaa ulospäin mitään tietoja. He eivät saa siis sanoa, mitä sillä tehdään tai ei tehdä, tai mitä he tietävät muista parlamentin jäsenistä. Eli siitä en voisi kovinkaan paljon sanoa. Joka tapauksessa nyt on paljon suurempi paine hallitusta kohtaan Tanskassa, että mentäisiin syvemmälle ja mietittäisiin, että mitä yhteistyötä on muiden tiedustelupalveluiden kanssa ja miten kansalaisten tietoja suojellaan, esimerkiksi internetissä. On esitetty myös kritiikkiä sitä kohtaan, että Tanskan pääministeri ja oikeusministeri ovat yrittäneet yrittäneet saada aikaan, jota no, kansalaisten kannalta täytyy pystyä olemaan varma siitä, että no itse epäilen, että muuttuuko sinne mitään. Tämä nyt järjestelmä kuitenkin on, mikä meillä on. Ja Tanskan järjestelmässä ei ole mitään oikeaa valvontaa tiedostopalvelun osalta. Täytyy päättää, että mitä halutaan. Halutaanko parlamentaarista valvontaa vai ei. Ehkä teeskennellään väestöllä, että on valvontaa, mutta sitä ei oikeasti olekaan. Sitten liittyen kaikkiin näihin paljastuksiin. On myös EU-laki toteutettu. Parlamentti on nyt keskittynyt siihen, että siinä on ehkä, ehkä tehty liikaa, että pitäisi vähän vetää taaksepäin. kymmenen miljardia tietoa on kerätty viime vuonna Tanskassa internetissä liikkujien osalta, eikä ole mitään oikeasuhtaisuutta sen välillä, mitä on tapahtunut ja mitä poliisi ja tiedustelupalvelut käyttävät jotta terrorismin torjuntaa käytettäväksi tai muuhun sellaiseen. On kovin vähäisiä tapauksia, terroritapauksia tai raskasta rikollisuutta, no jotakin on, ja siinä on sitten oikeasuhtaisuudesta kysymys. Mutta tässä keskustelussa ei päästä Tanskassa eteenpäin ennen kuin EU:ssa on päästy pidemmälle. Ja mitä sitten live-valiokunta täällä tekee? Ja henkilökohtainen kantani. Voin sanoa, että olen huolestunut tietosuojasta sekä Tanskassa että EU:ssa. Kansallisessa parlamentissa voidaan tehdä asioita, mutta olen vakuuttunut, että on kyllä myös tärkeää, että todellakin jotain teokasta voidaan lainsäädännöllä toteuttaa EU-tasolla. Ja live-valiokunta on tässä mielessä Todellakin, jos ajatellaan eurooppalaista pilviratkaisua, tietosuoja-asetusta, varmaankin Tanskan näkökulmasta tässä on tehty järkeviä ratkaisuja, joita pidän hyvänä, mutta täytyy todellakin var- varmistaa, että on järkevää tietosuojaa. Henkilötiedoissa ja siitä, mitä internetissä tapahtuu. Nämä olivat minun huomioni. Jos teillä on kysymyksiä, niin olen tietysti käytettävissä, niin kiitoksia. Thank you, Mr. Lauritsen. Kiitoksia, herra Lauritsen. Tässä pääsemme kysymys- ja vastaussessioon. Joidenkin kollegojen, kollegoiden on täytynyt lähteä, pahoittelen heidän puolestaan. Mutta nyt parlamentaarinen viikko on loppumassa. Jos he haluavat päästä takaisin kotiin, niin ehkä täytyy ehtiä lennoille. Pyydän ensin, että esittelee Kolot Marais kommentoi. Niin, pahoittelen myöskin tätä, se ei millään tavalla heijasta tätä teidän erinomaista esitystä, jonka juuri piditte. Se, mitä pyrimme täällä tekemään, on se, että teemme tällaisia lyhyitä katsauksia siihen, mitkä nämä valvontavirastot ovat olleet yksittäisissä EU-jäsenvaltioissa. Ja jos ensinnäkin voisin Belgian senaatin kollegoilta niin ensimmäinen kysymys oli se, että halusimme saada selvyyttä siihen, että voiko Belgian valvontavirasto todella valvoa myös kansainvälisiä toimia. Molemmat annoitte minulle sen vaikutelman, että teidän olemassa olemat valtuutenne ovat aika perustavanlaatuisia, saatte yksittäisiä valituksia. Se on ainakin parempi tilanne kuin mitä olemme juuri äskettäin kuulleet. Ja se, mitä kuvailitte tässä, on erittäin perustavanlaatuinen järjestelmä, jossa näihin yksittäisiin valituksiin suhtaudutaan huolella. Kysymykseni on se, että estääkö tämä kolmen osapuolen sääntö teitä? Ja kun nämä NSA-syytökset tulivat, olitteko sitä mieltä, että koettiin huomioon syytökset, jotka suuntautuvat EU-instituutioihin? niin ne kohdistuvat myös teihin, koska olette valvonnan viranomaisena Belgiassa, jossa EU-instituutiot sijaitsevat. Olivatko nämä syytökset sellaisia, että olette sitä mieltä, että teidän järjestelynne voivat niihin pureutua, vai tarvitaanko uudistuksia? Tässä olemme saaneet kuulla eri jäsenvaltioilta näistä järjestelyistä ja monet varmasti tarvitsevat uudistuksia. Voisitteko kertoa meille siitä, mitä mieltä olette ja onko teillä riittävät valvontajärjestelyt käytössä? Ja häiritsekö siis tämä kolmannen osapuolen järjestely teitä? Aja Tanskan kollegalle. Mekin saimme kuulla Ruotsin parlamentaarikoiltamme, jotka vastaavat valvontakomiteasta Ruotsissa. Ja siellä esitettiin syytöksiä siitä, että on vakoiltu muita Pohjoismaita, mukaan lukien Tanska. Ette maininnut sitä ilmeisesti, mutta mainitsit tietysti sen, että paljon syytöksiä ei ole käynnissä Tanskassa. Puhuitte siitä, että valvontajärjestelyjä ei hoideta kunnolla Euroopassa. Jos näin on, niin Tämä on ehkä niistä, joka olisi varmasti johtanut vähän äh, keskustelun suuren yleisön joukossa. Onko se näin tehnyt? Ja jos näin on, niin mitä mallia seuraatte? Onko teillä jotain äh, joku yksittäinen eurooppalainen malli käytössä vai joku pohjoismainen malli toisesta jäsenvaltiosta otettu? Me haluamme tutkimuksissamme keskittyä parempaan valvontamalliin koetaan huomioon se syytösten määrä, jota nyt esitetään. Olisi hyvä saada teidän näkemyksenne tästä. Ja näin saisimme tietää, mikä tämä teidän valvontajärjestelynne on. To ask our panelists to, uh, to reply in the same... Niin, pyytäisin teitä vastaamaan samassa järjestyksessä, kun olette täällä käyttäneet puheenvuoron. Ihan lyhyesti. Hapaisten jatkaa tästä kuinka paljon varoja meillä on, kun ajatellaan näitä kansainvälisiä ilmiöitä, niin täytyy vain todeta, että kun kymmenen vuotta sitten oli tämä Eslon tapaus, niin oli vain kaksi parlamenttia, jotka tekivät tutkimuksen. Belgian senaatti ja sitten Euroopan parlamentti. Me olimme ainoat kaksi. Ja on selvää, että kun R-komitea tekee näitä tutkimuksia, niin se tekee työnsä sitten tiedustelupalveluiden osalta. Ja tietysti silloin tiettyjä tietoja tulee komiteaan, joka aina katsoo, mitä se pystyy ilmoittamaan eteenpäin ja mitä ei, koska tiedustelukysymyksissä lähdesalaisuus on perustavanlaatuinen kysymys. Mutta tämän tyyppisessä työssä, niin kuin Prismikin osalta, niin hallituksen pitää toimia kansainvälisillä foorumeilla ja keskustella näistä asioista. Ja se on tietysti tärkeää, koska jos tietoja on liian vähän, niin on vaikea sanoa mitään. Silloin on vaara, että tekee itsensä naudunalaiseksi ja puhuu asioista, jotka eivät pidäkään paikkaansa. Ja sitten näistä oikeudellisista ja teknisistä kysymyksistä Hapai voi ehkä kertoa vähän enemmän. Ui. Niin. Minä kerroin vähän, millaisia valtuuksia tällä komitealla on oikeudelliset keinot ovat riittäviä, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että komitean valtuudet liittyvät siihen, että seurataan Belgian tiedustelupalveluita ja ainoastaan niitä palveluita. Eli meillä ei ole toimivaltuuksia liittyen tiedustelupalveluihin muista maista, jotka toimivat Belgian alueella. Ja viime vuonna senaatin tutk- pyynnöstä tehtiin tutkimus, joka liittyy siihen, miten Belgian tiedustelupalvelut seurasivat muiden maiden tiedustelupalveluja, jotka toimivat Belgiassa, kun niillä oli merkittävä diaspora Belgiassa. Eli yritimme katsoa, miten Belgian palvelut toimivat ja valvoimme ulkomaisia tiedustelupalveluita, mutta se on tietysti hyvin hankalaa, koska ulkomaiset tiedustelupalvelut ovat lainausmerkeissä ystäviä, ainakin ne, joilla on merkittävä diaspora-alueella. Eli meidän täytyy lähteä siitä periaatteesta, että meidänkin täytyy toimia ja pyytää, että tiedustelupalvelumme valvovat muiden maiden tiedustelupalveluita, jotka ovat ystäviä. Se ei ole helppoa. Ja paikalla maassamme, erityisesti Brysselissä, on paljon myöskin vihollismaiden tiedustelupalveluita. Eli näillä resursseilla meidän täytyy miettiä prioriteetteja ja monta vuotta, eikä tämä vielä ole toteutunut lainsäädännössä, viimeksi kun tämä asia otettiin huomioon komiteassa, ehdotimme, että tiedustelupalvelulaissa erikseen mainittaisiin, että tiedustelupalvelun täytyy seurata ulkomaisten tiedustelupalveluiden toimintaa Belgiassa. Tällä tavalla Belgian tiedustelupalvelut voisivat olla aktiivisempia näissä asioissa. Ja sitten komitean toimintamahdollisuudet ovat aika rajalliset. Meitähän on kolme jäsentä. Meillä on tutkimusmahdollisuuksia, meillä on oikeudellinen yksikkö ja hallinnollinen yksikkö. Eli kaikkiaan henkilöstä on noin 25 henkeä, jotka valvovat sitten Belgian tiedustelupalveluita, joilla on aika paljon toimintaa, varsinkin täällä Brysselissä. No sitten arkaluontoinen kysymys on tekninen kysymys, kun puhutaan tietotekniikasta. Pitää olla IT-alan ammattilaisia. Yksityisen sektorin kilpailu on hyvin kovaa ja investoinnit ovat merkittäviä. Kuten muissakin maissa ja EU:ssa, Belgiassakin on budjettiongelmia ja se nyt ei lupaa hyvää jatkolle – tulevina vuosina. Ja se on tietysti merkittävä seikka, joka on pidettävä mielessä. Investoinnit turvallisuuteen, erityisesti infrastruktuurien suojeluun, viestinnässä ja tietotekniikassa Belgiassa. No, hallitus teki päätöksen suosituksen jälkeen vuonna 2011 Ja hallitus on hallitusohjelmaan 2011 ottanut sen mukaan, mutta sitten sen jälkeen, mitä on tapahtunut viime aikoina, Snowden ja muut, niin hallitus teki päätöksen investoida merkittäviä summia omien tietojärjestelmänsä suojaamiseen, ja se on tietysti hyvä alku. Mutta olin hiukan kriittinen kuitenkin, ja on kulunut jo vuosia siitä, kun tämä belgialainen komitea on pyytänyt, että Belgian hallitus ryhtyisi näihin toimiin, ja meidän piti odottaa tätä Snowden tapausta, kunnes viimeinkin asiat alkoivat edetä budjetin ja politiikan tasolla. Kiitos. Kiitoksia. Herra Lauritsen. Thanks, thanks for the question. Um... Niin, kiitos. Tanskan järjestelmistä. Alustuksessani jo sen sanoin, meillä on uusi laki. Se työstettiin viime vuonna ja laki tästä parlamentaarisesta valvonnasta ja uudesta riippumattomasta valvonnasta tiedustelupalvelujen osalta. Siellä tehtiin opintomatka Norjaan parlamentista ja tätä oikeastaan on työstetty jo kymmenen vuotta. josta sitten päätettiin viime vuonna. Jos nyt tehtäisiin lakia, niin tulos voisi olla erilainen Snowden paljastusten vuoksi. Uh, but, uh, but it was passed last year. Mutta se, siitä päätettiin viime vuonna, eikä poliittista painetta ole lain muuttamiseen. Vaikka keskusteluja on ja parlamentaarista keskustelua on, niin en usko, että lakia muutetaan, jos olisi enemmän parlamentaarista valvontaa tai enemmän laillista oikeudellista valvontaa. Se ei todennäköisesti tapahdu. No, Ruotsin osalta Tanskassa on keskusteltu Ruotsista. Ruotsin tapauksen mielenkiintoinen piirre se, että Ruotsi valvoo kaikkea, mikä menee Ruotsin järjestelmään ja tulee sieltä ulos, mikä tarkoittaa, että jos minulla on Facebook on asettanut palvelimen Ruotsiin, missä minun tietoni ovat, niin sitten Ruotsin palvelu voi siellä sitä katsoa, mitä sinne menee sisään ja ulos. Mutta mikä Tanskan asema tässä nyt sitten on ja miksi ei niin paljon poliittista painetta ole hallitusta kohtaan? Parlamentaarista keskustelua on, mutta ei se niin korkealla tasolla ole, niin se on se, että ei ole savuavaa asetta löydetty Tanskan tapauksessa. Ja kun puhuin tästä luottamuksesta tiedustelupalvelua kohtaan, ja ylipäänsäkin on luottamusta paljon. Mutta ei ole kuva asetta Tanskassa ja sitä se keskustelu myöskin heijastaa. Pieni esimerkki nyt kun esitän siteerauksen, jos se tulisi jostain Euroopan parlamentista tai muusta jäsenvaltiosta, tulisi välitön keskustelu, mutta Tanskassa ei. Tanskan parlamentin jäsen eräs sanoi, että hän sitä tarkkailusta hän ymmärsi täysin, miksi amerikkalaiset kiinnittivät huomiota Eurooppaan, koska me hoitamme itsellemme paljon ongelmia. Jos hän olisi amerikkalainen, niin myöskin hän tarkkailisi näitä poliitikkoja. Ei se mikään vitsi ollut ihan siteeraus eikä sitä minkäänlaista älämölyä syntynyt. Tanskan julkinen mielipide ja kun äh, yksityinen suojakeskustelu puuttuu, niin se vähän on pelottavaa, se on henkilökohtainen näkökantani, mutta näin Tanskassa on. Ei ole mitään oikeastaan tapahtunut, joka tämän asian muuttaisi lähitulevaisuudessa. Mutta koko, siis tuo huomio keskittyy ylipäänsä tietosuoja-asioihin. So now I'm speaking as the, uh... Niin, nyt vaihdan hattua taas. Olen Alden harjoittelija Ensimmäiset kysymykseni ovat Tanskan ystävälläni. Niin minä tässä olen vähän paholaisen asianajana, koska kyseessä on edelleen tutkimus ja me molemmat kuulumme samaan poliittiseen perheeseen. Ja teidän puolueenne on ollut myös aiemmissa hallituksissa, joten teillä on ollut mahdollisuus säätää uusia lakeja. Pohdinpahan vain sitä, että jos Alankomaat, kuten äh, Tanskakin usein mainitaan, Yhdysvaltojen neljänä tärkeimpänä liittolaisena, Naton pääsihteeri on teidän maamiehenne ja puolue, äh, puolueen jäsen myöskin itse asiassa. Oletteko koskaan havainnut Yhdysvaltain painostuksen johtavan siihen, että Tanska ei käyttöön tiettyjä valvontamekanismeja? Tai jos ei ole painostusta, niin onko tällaista ystävällismielistä suuntaamista ollut siltä suunnalta? Näyttää siltä, että meidän tulee uudelleen määritellä koko termi ystävä mm, tässä viimeaikaisten tapahtumien valossa. Kysymys Belgian kollegoille täällä. Olette ottanut esille itse tämän kysymyksen. Kuinka paljon turvallisuuspalvelut tiesi, miten paljon hallitus tiesi, missä määrin turvallisuuspalvelu toimii ominokkineen. Yhä enemmän saada vaikutelma siitä, tai yhä enemmän syntyy kysyttävää siitä, että jos turvallisuuspalvelut edelleen ovat hallituksen valvonnassa, no kyllä Saksakin tulee mieleen tietysti. Mitä tapahtuisi, jos, jos liittokanslerin kännykkää salakuunnellaan. Miten se toimii? Eikö tiedustelupalvelu on tiennyt siitä, jolloin se on täysin epäkompetentti, vai eivätkö ne tiedä sitä, tai tiesivät siitä, eivätkä kertonut hänelle, tai tietovat, tiesivät siitä ja kertovat hänelle, ja hän sitten vain esitti jotain muuta julkisuudessa. Eihän nyt tässä muita vaihtoehtoja taida olla. Miten Belgiassa? Jos kaikki Euroopan tiedustelupalvelut ovat sängyssä amerikkalaisten kanssa, niin kuin vaikuttaa siltä, niin niin silloin ne tietävät tästä. Eli belgialaiset, ettekö tienneet siitä, vai piilotettiinko se teitä se tieto, vai onko asia toisinpäin? Onko tässä toimittu edellisten hallitusten määräysten puitteissa? Edellisten hallitusten, jossa poliittinen kokopana on toinen. Ovatko Belgian tiedustelupalvelu, onko se täysin tämän lenkin ulkopuolella, mutta jos ei, jos on osa tätä rajoitettua yhteistyötä, niin miten sitten valvontamekanismit, jotka minusta vaikuttavat aika vahvoilta, tehokkailta. Miten sitten on mahdollista, että ne eivät ole kyllä paljastamaan mitään rikkomuksia? No sitten rajoja ylittävää yhteistyö. Sehän on tämä suurin musta aukko. Saattaa olla kansallisia vahvoja valvontamekanismeja. Jossain maissa ne ovat heikkoja, mutta siitä huolimatta huolimatta siitä, miten vahvoja ne ovat, niin ketju on kuitenkin vain heikomman lenkkinsä vahvuinen. Eli jos yhteinen valvonta eli ainakin Euroopan unionissa on, niin miten se kykenee valvomaan yhteistyötä tiedustelupalveluiden välillä? Ja ei pelkästään kahden välistä, vaan myös insentoiminnassa, joka itse asiassa ei ole edes olemassa, sehän on vain tällainen järjestö, joka on olevina olemassa. Ja lopuksi. Minua yllätti se, että Belgian öö, tietoturvaviranomainen kävi paikalla silloin, kun puhuttiin Belgakomista. Ja niin kyllä minä olin aika yllättynyt. Belgian tietoturvaviranomainenhan on aika, aika, aika hyvin ajan tasalla toimistaan. Ja vaikutti siltä, että kaikki on hyvin ja eikä mitään eh, henkilötietoja ole päässyt vuotamaan. Se vaikuttaa nyt niin epätodennäköiseltä, Sanoisitteko, että, että on, suoja, joutuuko se vaikenemaan tämän kaltaisista asioista? Vai oletteko saaneet tietoa jotain näistä? Pyytäisin vastaamaan teitä siinä järjestyksessä olet kysymyksiä esittäneet. Eli ensin Belgia, sitten tans, äh, Belgi... ensin Tanska, sitten Belgia. Kiitoksia näistä kysymyksistä ja että olitte pahalaisen asiana ja se oli hienoa edellisessä kokouksessa. Se nyt ei ollut niin kiinnostava silloin, mutta keskustelu oli hyvä, koska esiin tuli mielenkiintoisia kysymyksiä. Siitä oli minulle hyötyä. Mutta sitten näistä kysymyksistä, onko Yhdysvallat painostanut Tanskaa, en usko. Me pidämme Yhdysvaltoja voimakkaana liittolaisena ja meillä on hyvää yhteistyötä. Enkä todellakaan usko, että niiden kannattaisi painostaa Tanskan viranomaisen millään tavalla liittyen valvontaan tai siihen, ettei valvontaa saisi vahvistaa. Kongressissa aika mielenkiintoinen valvontajärjestelmä tiedustelupalveluiden osalta, joten en tiedä miksi ne vastustaisivat liittolaisiaan sen suhteen, että siellä olisi sama järjestelmä käytössä. Joten en usko, että näin on käynyt. Syy, miksi meillä on sellaista valvontaa kuin mitä Tanskassa on, johtuu siitä, että tästä on tehty poliittinen kompromissi, mutta ei myöskään ole mitään näyttöä tai mitään, joka viittaisi siihen, että Tanskan salainen palvelu tekisi jotain, mitä sen ei tulisi tehdä. Eli oikeastaan mitään keskustelua ei tästä aiheesta ole ollut kansalaisten keskuudessa tai poliitikkoiden keskusteluissa. Eli retorisestikin voisi sanoa, että järjestelmässä ei ole tasapainoa. Se on henkilökohtainen näkemykseni, mutta ei ole mitään painetta muuttaa tilannetta tai valvonta välineitä parlamentissa tai riippumattomia, riippumatonta valvontakomiteaa, joka hyväksyttiin viime vuonna koska ei ole mitään näyttöä siitä, että Tanskan tiedustelupalvelu toimisi Tanskan lakien ulkopuolella. Enkä usko, että on mitään painetta muuttaa tätä, ellei sitten tule esille, että jokin ei toimi nyt lakien puitteissa. Ei siis mitään mätää Tanskan maalla. Ja seuraavaksi De Decker. Niin, minun yksikköni ja sen suhde hallitukseemme. En usko minäkään, että tässä mitään sellaista salaliittoa on, että meillä olisi asiasta tiedetty ja poliittisille viranomaisille ei olisi asiasta tiedetty, tiedotettu kun katsotaan Yhdysvaltojen ja Saksan välisen suhteen tärkeyttä, niin on jotenkin uskomatonta, ettei, ole, ettei muka Saksankaan tiedostopalvelun olisi tiedottanut äh, liittokansali Merkelille asiasta. Sama asia meillä. Sen sijaan sitten toinen ilmiö. NSA on sotilaallinen tiedustelupalvelu. Ja sotilaalliset tiedustelupalvelut otan, äh, Natossa tuntevat toisensa ja vaihtavat tietoa keskenään. Ja tämä osoittaa sen, että ei mitään tämmöistä kuitenkaan salaliittoa ole ollut niiden väliltä liittoutumaa. Mutta tietysti me nyt aloitamme tästä vasta tutkimustamme. Sitten nähdään, että tiesivätkö Belgian yksiköt tästä vai eivät. Minä en sitä usko. Uskon, että se, mikä liittyy tähän tilanteeseen kaikkein lähimmin, on ensinnäkin eurooppalaisten maiden naivius. Olemme manner, jota meitä kunnioitetaan kovasti, koska olemme niin pasifistinen ja meillä on pasifistinen voima. Ja meillä on suuntauksena katsoa muuta maailmaa erittäin naivista, eikä on vaikea ymmärtää, että muut hallitukset eivät toimi missään muussa merkityksessä kuin kansallisten etujensa ajajina. Ja näin ollen meidän täytyisi katsoa, miten moni eurooppalainen valtio valvoo toista eurooppalaista valtiota laajalla asteikolla. Sitä täytyisi katsoa. Ja parlamentaarinen valvonta tässä suhteessa on erittäin tärkeä, sillä nimenomaan tämän kautta kehitys voi tapahtua. Se, mitä on tapahtunut, on, että tämä yhtäältä tämä naivius ja toisaalta teknologiakehitys, joka menee eteenpäin paljon nopeammin kuin mitä poliitikot voivat kuvitella. Ja se, että pyritään tätä teknologiaa käyttämään maksimaalisesti, optimaalisesti. En suinkaan ole varma siitä, että Obamalle selvitettiin sitä, mitä NSA teki. Se on mahdollista, että hän tiesi sen. Mahdollista, että ei hän tiennyt. Tästä syntyy myös kysymys siitä, miten paljon kongressi valvoo sitä, mitä Yhdysvaltain tiedustelupalvelu tekee. Valvonta on olemassa jo pitkään, mutta se on erittäin suljettua valvontaa. Ja Yhdysvaltain järjestelmään pääseminen on on sellainen, että se on todellinen tunnustus niille kongressissa, jotka siinä saavat ottaa osaa. Tämä kaikki myöskin on asia, joka täytyy kehittyä Yhdysvalloissa. Se on ehkä seurausta kaikesta tästä, koska en usko, että Yhdysvaltain viranomaiset ovat yleisesti ottaen erittäin ylpeitä siitä, mitä nyt Snowdenin ansiosta ymmärrettiin. Näinhän siitä saatiin tieto, nyt se täytyy tarkistaa, mutta hän paljasti useita asioita, ja uskon, että sillä on merkittäviä seurauksia Naton sisällä. Sillä minä, minä en taas vuorostani kyllä halua jättää mitenkään hirveän naivia vaikutelmaa. Oui, mais je vais simplement compléter. Niin, täydennän vain sitä, mitä Dödecker jo sanoi. Eli tutkimukset ovat vireillä. Ensi viikolla tiedämme sitten enemmän ja tulevina viikkoina. Eli kyse oli vain yhdestä, vaan useasta kysymyksestä, kuinka paljon tiedustelupalvelut tiesivät ja ovatko tehneet riskianalyysejä, kun ajatellaan menneitä kokemuksia. Kun ajatellaan Echelon ja Swift-tapauksia, eikö jossain vaiheessa olisi pitänyt arvata, että jotain muutakin voitaisiin tehdä tämänhetkisellä teknologialla – Eli tällaisia kysymyksiä nyt käsitellään, mutta vielä meillä ei ole täsmällisiä vastauksia. Ja muista asioista, no meillä ei ole mitään näyttöä siitä, että Belgian tiedustelupalvelut näillä resursseilla valvoisivat hallituksia. Ja sitten tiedustelupalveluiden välinen yhteistyö. Niin tietysti se on hyvin arkaluontoinen kysymys. Dödeker puhui tästä erityisyhteistyöstä NATO-kysymyksissä. Ja tästä näkökulmasta tietysti voitaisiin saada täsmällisempää tietoa sotilastiedustelupalvelulta, joka on yhteydessä NATOon, ja siviilipalvelut taas keskittyvät lähinnä Belgian tilanteeseen, eivätkä voi toimia kuin Belgian maaperällä. Eli vastauksia ei vielä ole, mutta uskon, että jos Euroopan tasolla halutaan vastauksia, niin toistan sen, mitä sanoin alustuksen lopuksi, niin tarvittaisiin Euroopan parlamentin aloitteita. Ja meidän pitäisi luoda normeja liittyen kansallisiin parlamentteihin, jotta sielläkin olisi parlamentin yksikkö, joka harjoittaa valvontaa, eikä ainoastaan tiedustelupalveluja, joka ei saa haltuunsa asiakirjoja ja joutuu pyytämään niitä hallituksen kautta. Eli Tällaisiin toimiin pitäisi ryhtyä tulevina vuosina Euroopan parlamentissa. Ja sitten yksityiselämän suojelukomitea, eli mitä siellä on tehty ja millaisia tietoja sillä on käytössään. Meillä on yhteyksiä heihin, mutta lähinnä he ovat kiinnostuneita yksityiselämän suojasta, eli ovatko henkilötiedot joutuneet tiettyjen tiedustelupalveluiden vakuutun kohteeksi, mutta meillä ei ole tästä tarkkaa tietoa. Ja toistan vielä, että oikeudellisia tutkimuksia on tällä hetkellä vireillä ja ne liittyvät myöskin siihen, mitä esimerkiksi Belgakon tapauksessa on tapahtunut ja muissa tapauksissa, koska ulkoministeri ja pääministeri ovat toimineet tässä asiassa koska hakkeroidijat ovat päässeet näihin järjestelmiin kysymy- käsiksi. Emme vielä tiedä kuka niiden takana, mutta tätä asiaa tutkitaan juuri. Uh, ja näin päästään sitten päivän viimeisiin kysymyksiin, Jan Olbrecht. Kiitos, emme tiedä. These things, but I just talk to you as colleagues. Niin hyvä vai paha poliisi tässä pitäisi olla. Olen iloinen, että olette täällä ja että Brysselin julkilausuman mainitsette ja että yhteisiä toimia täytyy olla. Siitä täytyy nyt tästä kokouksesta alkaa, alkaa ja tietysti tämä myöskin mietintö, joka saadaan päätöksen varmaan ensi vuoden alussa. Mutta täytyy sanoa, kun tarkastellaan tilannetta, jossa me olemme, on olemassa perussopimus ja meillä on kirjallisia vastauksia teidän hallituksiltanne ja meidän jäsenvaltioiden hallituksilta sanoen selvästi, että he eivät todista täällä perussopimuksiin liittyen sanovat, että kansallinen turvallisuus on yksinomainen toimivaltuus jäsenvaltioille, eikä mistään, mistä pitäisi puhua, ei mitään puhuttavaa. Niin. Ja nyt haluaisin todellakin tietää yksi kysymys vai? Tiedättekö, herra Lauritsen, mikä Incent on? Käsittelettekö yhteistyötä tiedostopalveluiden osalta Euroopan tasolla. Käsittelettekö kysymyksiä? Ja mitkä säännöt siihen soveltuvat? Koska minun täytyy sanoa, että tein hakua, että onko perustaa tälle yhteistyölle. Ei sitä ole. Se on jopa perussopimusten rikkomus, jos noudatat jäsenvaltioiden tulkintaa. Ilman teidän apuanne emme ikinä saa mitään jatkotoimia. Sori nyt vain, käytän tässä aikaa, enkä oikein kysy mitään, mutta nyt on tärkeä hetki mielestäni, koska poliittisesti, jos asia ajatellaan, jos täällä nyt tulevat vuodet puhutaan, niin täytyy olla myös toimia. Voi sanoa teille, ihmiset tuolla kysyvät meiltä, parlamentin jäseniltä, kansallisilta ja meiltä Euroopan parlamentissa. Ovatko tiedustelupalvelut Euroopan unionin jäsenvaltioissa parlamenttien yläpuolella ja hallitusten yläpuolella? Ovatko ne saavuttamattomissa? Ei ihme, että jäsenvaltioissa ihmiset äänestävät populistisia puolueita, jotka sanovat niille, että kaikki tämä on ihan roskaa. Tanskasta täytyy ottaa esille. Ensimmäisessä kuulemistilaisuudessa täällä Duncan Kempfer oli paikalla, joka on tutkiva journalisti. Viitaten Edward Snowdenin asiakirjoihin, Siis tämä näyttö jo täällä kyseenalaistettu tähän asti, että Dynamo on Tanskan yhteistyöohjelma NSAn kanssa. joissa tarkastellaan näitä merenalaisia kaapeleita, jotta summittaisesti analysoidaan tietoja. Se on rikkomus. Onko sitten kansallisen lain mukaan mutta ehkäpä kansallinen laki siinä mielessä ei ole sopusoinnussa ECHRn kanssa. Artiklassa 10 Strasbourgin tuomioistuimen tuomiossa ja siinä taustalla on ihmisoikeussopimus, joka on ihan perustavanlaatuisia periaatteita eurooppalaisessa mm, kansallisvaltiossa. Ja myöskin perustava periaate EU-ssa. On oikeudellinen yhteistyö. Herra Decker, kun mainitsitte, että on oikeudellinen yhteistyö, ei se sovi ollenkaan näihin kahdenvälisiin sopimuksiin. No nyt sitten, jos brittiviranomaiset väitetysti ovat hyökänneet niin, ei pelkästään Ruotsin viranomaiset hyökkää Facebookin tietokantoihin, vaan yritykset täytyy aktivoitua tässä. Haluaisin todellakin tietää, että mitä tässä nyt ollaan tekemässä. Mitkä ovat jatkotoimet? Halutaanko, että ei tehdä mitään, jos hallitukset eivät toteuta toimeenpane Brysselin julkilausumaa? Se on tärkeä kysymys. Mikä on seuraava vaihe Brysselin julkilausuman osalta? sysätäänkö sitä eteenpäin. Sanotaan, että ihmiset kyllä me teemme jotain, mutta oikeasti emme. Tarvitaan myös selvennystä että kun ulkomaisia toimia vakoillaan, PND Saksassa, ne tulkitsevat, että internet on jotain ulkomaista. Ihan täysin. Jos BND Saksassa sitä tekee, he todellakin pelkäävät, että tulee julkinen elämä voi tällä hetkellä. Täytyisi alkaa jäsenvaltiossa muissakin tutkimukset. Haluaisin tietää, onko jotain tällaista tapahtumassa siellä. Thank you. I keep, I keep thinking that you know, a lot of people are... Niin, no tuntuu siltä, että useat sanovat, että ei nyt ainakaan Brysselille anneta aina lisää valtioon. Siitähän tulee tällainen supervalta, mutta kyllä supervalta tätä löysää jossain ihan muualla. Lauritsen ja Decker seuraavana. Niin, yksi edellisistä puhujista sanoi tässä jo, että ei kommentteja edelleen usean kertaan, eikä hän voinut sen pidemmälle mennä. Ja kun puhutaan Dynamo Yhdysvaltojen Tanskan yhteistyöstä. Ja vaikka tietäisin jotain, niin en saa kuitenkaan sitä kertoa. Ja kun puhutaan insentistä, niin se ei ole mikään keskustelu, mitä käytäisiin tällä hetkellä, mikään teema meillä Tanskan parlamentissa. Ehkä se pitäisi sitä olla. Katso mielelläni tätä asiaa vielä. Tähän mennessä se ei ainakaan meillä mikään teema ole ollut. Tanskan parlamentti on myös jakautunut sen suhteen, että pitäisikö lisätä parlamentin valvontavaltaa. No, osa jäsenistä sanoi, että jos näin tehdään, niin silloin me olemme myös vastuussa. Eli tämä on sitten vastauksena tähän teidän kysymykseen. Ehkäpä paras ratkaisu on, että ministeri tietää, ja Tanskan oikeusministeri ja pääministeri ehdottomasti tietävät, olen ihan 110 prosenttisen varma siitä, tietävät siitä, mitä meidän tiedustelupalvelumme tekevät ja mitä yhteistyötä ne käyvät muiden maiden tiedustelupalveluiden kanssa. Ne tietävät sen ja voivat vasta- saada vastauksen mihinkä kysymykseen hyvänsä. Se merkitsee myös sitä, että ne ovat 110 prosenttisesti vastuussa. Jotkut parlamentaarikot ehkä paljon sitä mieltä, että jos on ministeri, joka tietää nämä kaikki, ja sitten on ministeri erikseen, joka on vastuussa kaikesta, eikä joku valvontavaliokunta parlamentissa. Ja sitten on henkilö, joka, joka siis, tai siis tämän valiokunta, joka tietäisi osittain asiaa, ja sitten olisi siitä myös vastuussa. Puheenjohtaja, tässähän alkaa jo tylsistyä. Niin, tässä taitaa Voidem-sarjaa alkaa tulla ovista ja ikkunoista. No, voi suositella sitä, sanoi Lauritsen. Meillä on paljon jäseniä pohjoismaisista parlamentista, jotka sanovat, että me haluamme teillä on paljon jännempää täällä, haluamme tulla teidän parlamenttanne jäseneksi, sanotaan, että Norjassa ja Ruotsissa on tylsää. No kyllä meillä Tanskassakin joskus on tylsää. Toivottavasti vastasi kysymyksiin ja vain yksi asia, johon voin päättää. Se koskee tätä yhteistyökysymystä. On tärkeää, että meillä on hyvä yhteistyö ja varmasti käytämme sitä mietintöä, joka tästä valiokunnasta tulee. Toivottavasti voimme sitten seurata myös Tanskan ympyröissä näitä suosituksia. Varmaankin tässä on myös mahdollisuuksia rakentaa suhteita Facebookin ja Googlein. Nehän eivät ole kiinnostuneita tiedustelupalveluista riippumatta siitä, mistä maasta ne tulevat, että nämä ottaisivat tietoja käyttäjistä tai antaisivat niitä eteenpäin. Kyllä minusta tämä olisi ehkä parempi tapa saada aikaiseksi yhteistyötä näiden tahojen kanssa, kun puhutaan esimerkiksi tilastosta siitä, miten paljon vaikkapa tiedustelupalvelut pyytävät tietoa, käyttäjätietoja. Tässä on siis kaksi tapaa edetä. Kiitoksia. No nyt olemme pääsemässä loppuun, edustaja Decker. Nous vivons dans un monde, un monde... Me elämme maailmassa, joka on kistämättä vaarallinen ja sen uhatkin kehittyvät. Kymmenen vuotta sitten kukaan ei puhunut kyberhyökkäyksistä, mutta tällä hetkellä kyberhyökkäyksistä on tullut hallitusten pakkomielle. Eikä tämä koske ainoastaan Eurooppaa tai NATOa. Kiinalaisten hyökkäykset ja muiden maiden hyökkäykset, jotka ovat tulleet esille, osoittavat tämän. Ongelma on se, että me eurooppalaiset, jos me jatkamme tuol puolustamista ainoastaan kansallisella tasolla, emmekä kehity kohti eurooppalaista todellista puolustusta, niin silloin me hajannumme yhä enemmän. Ikävä kyllä on maita Euroopassa, kuten Ranska tai Iso-Britannia, jotka uskovat ja unaksivat siitä, hekin ovat naiveja ja uskovat, että ne ovat supervaltoja. Ja kun ajatellaan näitä uhkia, ne eivät ole sitä enää ollenkaan. Mutta he haluavat kuitenkin hoitaa nämä asiat pelkästään kansallisella tasolla. Ja haluaisin sanoa teille, että 25 uutta olin Länsi-Euroopan unionissa. Ja nyt nämä toimivaltuudet on siirretty Euroopan unionille, ja seuraamuksena on, että kansalliset parlamentit, jotka olivat Länsi-Euroopan unionissa, he saivat hyvin tietoa eurooppalaisista puolustus- ja turvallisuuskysymyksistä. Ja ministerit sitten vuorollaan puhuivat näistä asioista ja nyt EUn toimivaltuudet, ja siis tähän voidaan ymmärtää, mutta integraatiota ei kuitenkaan vielä ole, mutta mutta Euroopan parlamentilla ja EUlla on toimivaltuuksia. Euroopan parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla on kaksi kokousta vuodessa. Ashton puhuu siellä 50 minuuttia, Rasmussen samoin, eikä se enää millään tavalla liity siihen valvontaan, jota Länsi-Euroopan unionilla aikaisemmin oli. Meillä on nyt paljon vähemmän tietoa kuin aikaisemmin. Ja kun ajatellaan, mitä tässä on tapahtunut, niin eurooppalainen puolustus menee taaksepäin eikä eteenpäin vaikka tässä tilanteessa todellakin pitäisi integroitua nopeasti kohti niitä, jotka ovat valmiita hyväksymään puolustuspolitiikan yhdistämisen, ja jotkut maat Euroopassa voisivat näin toimia. No sitten muuten olitte aika pessimistinen, kun ajateltiin näitä tiedustelupalveluita ja yrititte saada meidät uskomaan, että ne katsovat olevansa hallitusten yläpuolella. Näin ei missään nimessä ole. On parempi, että hallitukset valvovat niitä, samoin parlamentit, mutta varmaan heidän täytyy vähän selittää selittää toimintaansa erityisesti hallitukselle, koska onnettomuudet tällä saralla voivat olla hyvin kalliita hallitukselle. Ja eurooppalaiset tiedustelupalvelut ovat jatkuvasti keskenään yhteydessä. Puhun nyt siviilipalveluista, no sotilaspuolella sitten taas yhteyksiä Natossa. No sitten puhutte näistä merenalaisista kaapeleista. Tämä tavat, havaittiin Eslon skandaalin yhteydessä ja tarkoituksena oli valvoa Neuvostoliiton sukellusveneitä. Ja sen jälkeen sitten samoin toimitaan nyt sitten satelliittivalvonnan osalta. Eli ei tämä ole mikään uusi kysymys. Periaate on ihan sama, mutta pitää mennä pidemmälle eurooppalaisessa integraatiossa ja selvittää paremmin, että tämä yletön kansallinen suverenisuus, erityisesti suurissa eurooppalaisissa valtioissa, ovat vahingollisia yhteiselle turvallisuudellemme. Se, mitä nyt tapahtuu, kun ajatellaan kyberhyökkäyksiä ja tietoturvahyökkäyksiä, jos emme pysty vastaamaan kansallisella tasolla ja itse joudumme välillä salakuuntelun uhreiksi, esimerkiksi naapurimaasta, niin se vain heikentää eurooppalaista tietoutta. Jos me pitää epäillä toisiamme, niin siitä on valtavaa haittaa Euroopan kehittymiselle. Eli on tärkeää, että saadaan takaisin luottamusta näiden ilmiöiden jälkeen. Ja sen jälkeen voidaan jatkaa Euroopan rakentamista, eikä lähdetä sitten vähitellen purkamaan sitä näiden shokkien ja skandaalien jälkeen, hallitukset ovat käyttäytyneet turhan aggressiivisesti välillä, ja siitä on haittaa sitten Euroopan kehitykselle. Merci beaucoup. Mr. Uh, you want to... Kiitoksia. Haluatteko Rappai lisätä jotain? Olette viimeinen puhu, puhuja. Minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä <coughs> edustaja Decker sanoi puheenjohtaja. Niin ehkäpä yksi kysymys, jonka haluaisitte vastata, on se, että mikä olisi sitten seuran, seuraava askel tämän Brysselin julistuksen jälkeen. Minä olin mukana luomassa tuota foorumia. Siis parlamentaarista valvontaa tiedotuspalveluihin. Olimme ilahtuneita siitä, että vuodesta toiseen yhä useampi maa on siihen liittynyt. Ja tämän foorumin avulla olemme käsittääkseni vieneet asiaa eteenpäin. Ja nyt, kun asiat ovat tapahtuneet, niin uskoisin, että eri parlamentissa, jossa tällainen valvontavalta on, se voi johtaa yhteiseen aloitteeseen, joka on seurausta sitten seuraavista kokouksistamme. Käsittääkseni jokaisessa kokouksessa olemme olleet aina ilahtuneempia kuin edellisessä. Joka kerta siis työ on, on edennyt. Se sinänsä on jo edistystä, mutta kyllä tässä vielä matkaa kuljettavana on. Ja käsittääkseni tästä valiokunnasta tuleva mietintö varmasti on erittäin hyvä vaikutukseltaan myöskin. No, Ehkä lisään vielä, että tässä nyt usean kerran vietettiin tähän Brysselin julistukseen vuodelta 2010. Seuraava kokous pidettiin Bonnissa lokakuussa 2011. 2000, sen jälkeen ei ollut kokouksia. Eli se, mitä te voisitte tehdä, on uudelleen käynnistää tämä prosessi ja toimia niin, että parlamentin valiokunnat EUn tasolla kokoontuvat uudelleen ja keskustelevat. Dedeker puhui tästä edistyksestä, jota on tapahtunut itse olen ollut mukana muutamassa konferenssissa, en nyt kaikissa tietenkään. Ja siellä oli luottamusta, joka oli yhä merkittävämpää. Kun olimme Bonnissa, se oli ensimmäinen kerta, kun parlamentin jäsenet keskustelivat tärkeästä aiheesta, eli että pitää olla sääntöjä, jotta voidaan päästä eroon näistä kolmansien palveluista. Eikä voitaisi ajatella, että EUn tasolla tätä sääntöä ei enää voida noudattaa, kun on kyse kansallisista tiedustelupalveluista, kun kyseessä ovat EUn muut jäsenvaltiot. Tämä on hyvin merkittävä sääntö, joka kannattaa säilyttää. Tästä pitää hiukan muokata, ja kuten sanoin, niin tämä valiokunta voisi olla merkittävässä roolissa jotta tämä prosessi voitaisiin käynnistää uudelleen. Jos mietitään, miten tiedustelupalvelut toimivat, kun ne kokoontuvat kahdenvälisesti, se on yksi asia, mutta tämän valta, valvonnan pitää tulla Euroopan parlamentista ja kansainvälisestä parlamentista, ja tässä suhteessa me odotamme teiltä paljon. Kiitoksia, näin päästään tämän kokouksen loppuun jolle että sitten välttämättä halua lopuksi sanon vielä jotain. Torstain sessiot ovat kaikille vaikeita henkilökunta mukaan lukien. Kun jäsenvaltioiden, äh, anteeksi, jäsentien täytyy ehtiä lentokoneeseen. Kiitos kaikille vaan huomiosta. Tämä oli vaikea järjestää. Kiitos puhujille. Sitten olen vielä pettynyt siihen, että tota, mikä? Bargain. Niin ulkossa ajateltiin, että borgen sarja oli tosi TV. Kiitoksia, kiitoksia tulkeille. Myös seuraava kokous on maanantai-iltana Strasbourgissa. Kiitoksia.